Okay, colleagues, thank you very much. Kiitos kollegat. Voisitteko istua paikoillenne, niin, että voidaan aloittaa kokous? Kiitos kollegat. Sovittiin, että otetaan kokous ajallaan, sillä on paljon asiaa. Ja haluan, että pääsemme läpi aikataulussa. Joten otetaan kohdasta yksi esityslistan hyväksyminen. Haluaisin korostaa, että äänestetään huomenna vielä yhdestä lisäkohdasta, eli käymme läpi oikaisun asetukseen, joka käsittelee EUn vapaaehtoisapua. Tämä on hyvin tekninen asia, tekninen tarkistus, joka sen on lisätty sillä teillä on lähetetty tämä tieto kyllä jo ja sitä äänestetään huomenna sitten, eli kello kolmelta huomenna. Voidaanko tämä hyväksyä? Kiitoksia. No niin, kohta kaksi. Se on hyvin tärkeä kohta. Uuden kolmannen varapuheenjohtajan valinta, kuten monet tietävät, Kostas Krisogonos on lähtenyt pois Devestä, liittynyt toiseen valiokuntaan. Haluaisin kiittää häntä. Jos Guekin voisi kiittää häntä puolestamme kiitoksia. Mutta nyt sitten pitää valita uusi kolmas varapuheenjohtaja. Ennen kuin näin tehdään, niin tänne on ilmoitettu, että on tiettyjä varajäseniä, jotka voivat osallistua tähän äänestykseen. Eli varajäsenet, jotka korvaavat varsinaiset jäsenet Rubik Pongan puolesta ja toi Elislainin tilalla, joten he sitten korvaavat nämä varsinaiset jäsenet äänestyksessä, jos tässä mennään äänestykseen. Jos on muita varajäseniä, niin kertokaa sihteeristölle ennen kuin äänestys sitten mahdollisesti alkaa. Kiitos. Yli seitsemän jäsentä on paikalla täällä tänään, joten kokous on päätösvaltainen. Joten nyt sitten otan vastaan ehdokkaita kun siis valitaan ensimmäinen varapuheenjohtaja, ei kolme. Luin, että se on kolmas, siis kolmas varapuheenjohtaja. Haluaako joku ehdottaa tähän kandidaatteja? E Kiitos puheenjohtaja. Koordinaattorina haluaisin jää esittää kaksi Stelios Kolmoa Kolugluuta, joka on tässä vieressäni Guen puolesta, ja olen vakuuttunut siitä, että hänen asian tuntemuksensa sotaraportoina tai sosiaalikysymysten asiantuntijana tuo meille arvokasta lisätietoa, kun käsitellään eri kysymyksiä. Hänen työnsä voisi olla hyvin tarpeellinen kaikille. Kiitos. We have a nomination. Selvä. Eli Guen puolesta on ehdokas Koluglu. Kologlu. Kouloglu. Onko muita ehdokkaita? Sitten näin ei ole. Niin Kouloglu, suostuuko hän tähän? Kiitos kunniasta. Can I ask you to Pyytäisin teitä varmistamaan, että olette varsinainen jäsenvaliokunnassa ja että olette täyttäneet ilmoituksen taloudellisista sitoumuksista parlamentin jäsenenä. Yeah. In that case, and given there's only one... Tässä tapauksessa on vain yksi ehdokas. Ehdotan, että sen sijaan, että äänestetään, niin valitaan kouloglu osoituksin. So can we congr- Do you want to say a few words? Haluaisitteko sanoa pari sanaa? Tai ehkä voisitte sanoa, miten nimenne kuuluu lausua, sitten opin sen jatkoa varten, mutta olkaa hyvä. Well, I think that the... No, se työ, jota teemme, tulee olemaan <laughs> vähän helpompaa kuin minun nimeni ääntäminen. Niin odotan kovasti äh, yhteistyötä kanssanne. Tämä on yksi ala, jonka minä tunnen oikein hyvin, koska olin sotakirjeen vaihtajana ja haluaisin jatkaa työtä kehitysmaiden avut, auttamisen parissa ja myöskin auttaa valiokuntaa parantamaan tilannetta siellä, joten odotan kovasti työtä ja kiitoksia tästä kunniasta. Kiitoksia kovasti siitä, että suostuitte kolmanneksi varapuheenjohtajaksi. Voitte tulla istumaan tänne ylös. Kiitoksia kovasti. Okay, colleagues, thank you. We can now move to... Kiitos kollegat kohta. Kolme seuraavaksi viime kahden kokouksen, kokousten pöytäkirjat 23. 24. helmikuuta ja 9. maaliskuuta. Teillä on asiakirjat siellä, jos on huomautuksia liittyen pöytäkirjoihin. Ilmoittakaa sihteeristölleen kokouksen päättymistä, kiitos. Ja jos huomautuksia ei saada, niin kokouksen päättyessä pöytäkirjat sitten on hyväksytty. Kohta neljä koordinaattoreiden päätösten ja suositusten hyväksyminen. Olette saaneet luonnoksen 24. helmikuuta kokouksesta. Jos on huomautuksia, niin jälleen kerran kertokaa sihteeristölle, ja jos ei kokouksen päätössä ole saatu huomautuksia, niin ne, niitä pidetään sitten hyväksyttyinä. Kiitoksia. Kohta viisi. Puheenjohtajan ilmoitukset. Ainoastaan yksi ilmoitus huomenna kello kolmelta pidetään äänestys, joten kollegat, pankaa merkille, että huomenna kello kolmelta äänestetään. Ei muita ilmoituksia. Kiitoksia. Sitten kohta kuusi. Komission ilmoitukset. Craig McCred, onko hän paikalla? Onko teillä ilmoituksia? Thank you, Mr. Sherman. Uh, Kiitos, puheenjohtaja. Tiedonanto vain. Seuraava komission kokous kansankomission kollegion ja Afrikan unioni on 22. huhtikuuta. Nämä kokoukset antavat Afrika eu kumppanuudelle suuntaa, koska siinä on sekä Afrikan unionin komissio että Euroopan unionin komissio. Tämä on seitsemäs tällainen ja nykykomission ensimmäinen Komission kollegioina äh, tarkastella Afrikan unionin komission kanssa, miten kansainväliset toimijat voivat, voivat tarttua kriittisiin asioihin, kuten ilmastonmuutos, 2015 jälkeinen kehitysagenda ja kehitysrahoitus. Meillä on laajalaisten kysymysten täysistunto ja sitten pienempiä istuntoja, rauha, turvallisuus, maatalous, ympäristötutkimus, maastamuutto, raaka-aineet, hyvä hallinta, ihmisoikeudet. Kollegan 21 jäsentä, herra Juncker. Timmermans varapuheenjohtaja. Herra Magerini, mitä ovat jo ilmoittaneet osallistumisensa yhdeksän Afrikan unionin kymmenestä komission jäsenestä on sitoutunut tähän. We do of course. Kiitos, totta kai. Keskustelu käydään huomenna Afrikasta, muun muassa DEFCON kanssa, joten tämä yhteiskokous EUn ja AFKON kanssa käsite- näitä asioita käsitellään huomenna siis myös. Kiitos tästä tiedosta. Seuraavaksi kohta seitsemän. Kyseessä on työ, joka liittyy Ebola-kriisiin ja Charles Currensin mietintö. Hänellä on, tai siis hänellä on työasiakirja Ebola-kriisistä. Ja parin viikon päästä sitten tulee mietintö launus, mutta hän sitä keskustelua käydään tänään, jotta kuulee kollegoiden näkemyksiä, jotta itse saatte hieman yleisnäkemystä siitä, että mitä hän on käsitellyt ja mitä aiheita hän käsittelee mietinnössä Tämä on, kuten kaikki tämä hyvin tärkeä asia, joten Charles, ole hyvä. Merci, madame la présidente. Kiitos puheenjohtaja. Valiokunta on nyt tämän Ebola-mietinnön ja erityisesti sen pitkäaikaisista vaikutuksista. Tämä kriisihän alkoi siis maaliskuussa 2014. Esittelen teille tänään ensivaikutelmia pohdinnoistani ja syy siihen on se, että nämä pohdinnat liittyvät pitkäaikaisiin vaikutuksiin, mutta olisin kuitenkin saanut mahdollisimman paljon tietoa ennen kuin ehdottaisin näitä päätelmiä, sillä ne eivät ole vielä definitiivisia. Tänään haluaisin siis tietää kollegoiden ideoista ja mitä ajatuksia heillä on näistä suurista linjauksista, jotka haluaisin lisätä tähän raportin edessänne on kahden ja puolen sivun asiakirja, joka on olennainen osa tätä asiakirjaa. Tulen keskittymään näihin asioihin, jotka näette edessänne. Lyhyt historiikki, Ebola-kriisi alkoi vuonna 2014 kolmessa maassa, jotka ovat maapallon köyhimpiä valtioita – No, jos tarkastelee YK on vuosiraporttia, siis eh, ihmisen kehityksen vuosiraporttia, niin siitä jo huomaa, että nämä kolme valtiota ovat vähiten kehittyneimpien joukossa. Elinien odote on alle 60 vuotta näissä kolmessa maassa. Ja koulutusaste tai kouluista käydään keskimäärin neljä vuotta ja yli 80 prosenttia väestöstä elää äärimmäisessä köyhyydessä. Infrastruktuurien taso, jätevesihuolto on retuperällä ja kyseessä on, on siis kolme maata, joilla ei ole valmiuksia kohdata tämänlainen kriisi. Tämän takia emme voi vain seistä kädet pystyssä. Toiseksi mitä tulee tähän tilanteeseen. Maaliskuusta syyskuuhun hyvin vähän asioita tapahtui. Ja kaksi kehityssuuntaa liittyi tähän. Ensinnäkin reaktio toimielinten tasolta oli hyvin hidasta. No, EUn työ oli kuitenkin hyvin, reaktio oli hyvin nopea. Georgieva antoi ensimmäisiä varoja käyttöön hyvin pian, joten tästä näkökulmasta komissio toimi erinomaisesti, mutta tämä tulee WHO, siitä ei voi sanoa, että se on toiminut kovin nopeasti. Sillä kesti kolme kuukautta ennen kuin Ebola sanana oli läsnä kaikkialla. Ja kysehän on kuitenkin WHOsta, joka on tärkein referenssi tällaisissa asioissa, joten tätä pitää mielestäni korostaa, että WHO ei toiminut hyvin. Mitä tulee jäsenvaltioihin, kaikki on jäsenvaltiot kuuluvat EU-hun ja toisaalta myös WHO:hon, aivan terveysjärjestöön, niin no, voitaisiin puhua tästä poissaolosta tai tai WHO on myöhästyneestä reaktiosta, jolla voidaan selittää myöhästynyt reaktio tähän epidemiaan, mutta maaliskuusta syyskuuhun siis, joka tapauksessa hyvin vähän asioita tapahtui. Syyskuusta lähtien sitten alkoi tapahtua. Parlamentti äänesti päätöslausmaesityksen muun muassa, ja minähän olen toiminut jonkin aikaa jo täällä parlamentissa. Se oli yksi parhaista päätöslauselmista joihin minä, olen, minä olen allekirjoittanut. Tämä oli hyvin loistava asiakirja, ehdotukset olivat hyvin kohdennettuja, siinä kuvailtiin tilanne hyvin ja tarjottiin ratkaisuja, joilla voitaisiin korjata tämä tilanne. Joten tämä voidaan lukea meidän hyväksemme. Mitä tulee myös muistaa, on se, että on mobilisoitu humanitaarisia järjestöjä, muun muassa Punainen Risti oli aktiivinen ja Metsään on Frontier lääkärit rajoja. Olen jatkuvasti yhteydessä sitä paitsi tai lähestulkoon aina yhteydessä heihin. He olivat siis paikalla alusta asti. Ja he ovat koittaneet saada viestiä enemmän myös kansainväliselle yhteisölle. Monet ovat, monille tämä viesti on kaikunut kuin kuuroille korville, mikä selittää sen, että ilmiö on nyt saanut tällaiset ulottuvuudet viime syyskuussa. Kaikki siis kasvoi eksponentiaalisesti. Ebola, no onneksi ei levinnyt sen enempää. Tämä johtui siitä, että reagoitiin ja nyt tulee selvittää, mitkä vaikutukset olisivat voineet olleet, jos oltaisiin reagoitu aikaisemmin. Euroopan parlamentin rooli, no minähän sanoin, että syyskuussa vasta asian reagoitin, mutta ei siinä vielä kaikki. No voin sanoa, että minun näkökulmastani ja pyydän teitä kannattamaan tätä, että kriisi on systeeminen eli järjestelmällinen monilla tasoilla. Toisaalta kolmessa eri valtiossa se on näin. Ne ovat siis äärimmäisen köyhiä. Niissä on juuri ollut konfliktit, jotka ovat musertaneet kaikki kehityksen mahdollisuudet ja niissä on myös tehty rakenneuudistuksia, joten kansainvälinen yhteisö, kaikki instituutiot eivät ole toimineet hyvin. Tässä jälleen yksi lisäsyy vetomukselleni, että kansainvälinen yhteisö sitoutuisi paremmin asiaan ja voitaisiin käsitellä näitä ongelmia, joita nuo maat kohtaavat. Useita haasteita liittyy EUn ja kansainvälisen yhteisön toimintaan. Olen edelleen sitä mieltä, että EU jäsenvaltioineen voisi tehdä asioita vielä paremmin, mitä tulee koordinoimiseen. Lokakuussa neuvosto nimettiin Stelia Niiliksen humanitaarisista toimista vastaavaksi komission jäseneksi. Ja hän koordinoi siis Euroopan vastausta. Hänen mandaattinsa on hyvin laaja tilannettakin voidaan tulkita kahdella tavalla. niides, hän olisi voinut toimia koordinaattorina ilman, että hänet nimitettiin tähän toimeen neuvoston toimesta, sillä perussopimuksen avullahan jo, tai sen myötä, hänellä on tämä, tämä mandaatti, Lissabonin sopimus siis jo selittää, että on tarpeen koordinoida paremmin EUn ponnisteluja humanitaarisissa toimissa muun muassa. Kuitenkin Stilian Niides Pirkansa alusta on tehnyt kaikkensa, jotta asioita tapahtuisi. Ensimmäiset tulokset on, ovat jo nähtävissä mielestäni, ja jäsenvaltiot ovat mobilisoituneet. Tämä on toiminut hyvin ja ollut odotustemme mukaista. Mitä vielä pitää tehdä? Pohtia tätä hitautta, ja rakenteellisia puutteita pitää myös pohtia. Eurooppalainen vastaus oli sen takia niin hankala. Muistatte, syyskuussa Yhdysvallat teki päätöksen lähettää jopa sotilaslogistiikkaa, jotta saataisiin sänkyjä, sänkypaikkoja asennettua. EU ei toiminut samalla tavoin. Olimme paikan päällä kansallisyhteiskunnan parissa ja humanitaarista toimintaa harjoitimme. Tietyt jäsenvaltiot tekevät loistavia asioita, mutta joka tapauksessa pitää pohtia, mitä puutteita oli ja mitä EU, pitää pohtia, mitä EU voisi tehdä jatkossa paremmin. Lisäksi asia, asia, mitä pitää pohtia tarkkaan, kuka tekee mitä innovaatio- ja tutkimusasioissa – Ebolassahan on kyse epidemiasta ja kyse on kolmesta valtiosta, jotka eivät kiinnosta enää ketään Euroopassa, koska uusia tapauksia ei enää ole Espanjassa, Britanniassa eikä Saksassa. Eli ketään ei enää kiinnosta niin kauan, kun ei ole Ebolaa enää Euroopassa. Tämä koskettaa vain mustaa Afrikkaa, niin asia ei kiinnosta ketään, paitsi ammattilaistasolla poliittisia päättäjiä, joiden tulee pyrkiä löytämään ratkaisuja ja vastauksia näihin kysymyksiin. Ja hyvin vaikeaksi tulee ole myös vastauksen löytäminen. Tämäkin liittyy rakenteisiin ja tämän systeemistä, kuka tekee siis mitä tutkimus- ja innovoittavia asioissa. Annetaanko markkinoiden toimia itsestään – vai toimielimet EU, onko niillä tässä roolia? Mielestäni markkinoiden ei voi antaa toimia vain itse, no ilman niitäkään ei voida vapauttaa uutta kapasiteettia, joilla siis saadaan aikaan lääkkeitä ja rokotteita, mutta pitää olla myös niin, että suunnitellaan, poliittiset päättäjät suunnittelevat paremmin toimia tätä äh, sairautta vastaan, sillä se koskettaa monia ihmisiä. Yli 10 000 kuollutta on nyt jo Ebola-kriisissä, joten haluaisin kuulla näkemyksiänne. Ja olen edelleen sitä mieltä, että meidän pitää akkreditoida tämä ajatus siitä, että vastauksen, vastausta pitää muotoilla markkinoiden toimesta, mutta niin tarvitaan myös vastaus EUn ja poliittisten päättäjien puolesta, ja EUn pitää olla tässä johtavassa roolissa. Sen tulisi järjestää kansainvälinen konferenssi, jossa järjestetään näitä kysymyksiä. Ehkä komissiolle tämä on liian kova pala, mutta minusta tämä idea pitää saada akkreditoitua, että vastaus, sen pitää toisaalta tulla markkinoiden puolesta ja toisaalta myös poliittisesta maailmasta ja toisaalta tarvitaan erityiselimiä, jotka käsittävät tätä kysymystä. Ja ehkä voimme tässä mietinnössä sitten ottaa myös tämän huomioon. Sitten vielä kriisin alussa sanoin haastattelussa Ranskassa ja, Sveitsissä se lähetettiin siis, mutta sanoin, että se mikä tärkeintä tässä ongelmassa ja reagoinnissa, tai siis tärkein toimija tässä oli Lääkärit ilman rajoja. Kyseessä oli ensimmäinen globaali kriisi, jossa humanitaarinen verkosto sai aikaan tyrtyvämmän vastauksen ihan alussa – jos verrataan poliittisiin toimijoihin. Ja tuskin kukaan pystyy tältä puolustautumaan. Lääkäritimen Rajo sanoi, että no, meidän hän ei kuulu ottaa vastuuta yksin tässä asiassa, mutta minä hän halusin vain kehua heitä, ehkä sinne kävi jokin väärinkäsitys. Mutta työnjakoa olisi pitänyt ehkä miettiä paremmin, mutta kun tiedetään, että on toimijoita, jotka ovat olla hyvin tehokkaita, niin miksei voitaisi pohtia, että miten voitaisiin hyödyntää heitä vielä enemmän, kun etsitään ratkaisuja. No, tällaista vuoropuhelua tarvittaisiin humanitaaristen järjestöjen ja kansanjärjestöjen kanssa. Samalla pitäisi kunnioittaa heidän puolueettomuuttaan ja neutraaliuttaan. Mutta tässä tilanteessa. No, tähän tarvitaan humanitaarisia järjestöjä, mutta myös muita toimijoita, jotta oltaisiin voitu löytää ratkaisu paremmin. Joten haasteita on monia ja kaikella on hintansa, erityisesti taloudellisesti. No, kriisin taloudellinen vaikutushan on merkittävä, valtioilla oli aikaisemmin, näillä kolmella valtiolla oli 5 prosentin talouskasvua, nyt ne ovat lamassa. Ja tiettyjä sektoreita on hylätty kokonaan siellä. Nämä kolme maat, maat ovat siis kärsineet kahdellakin eri tavalla. Tuloja ei toisaalta ole eri sektoreiden toimijoilla, toisaalta valtiollakaan ei enää ole niin paljon tuloja kriisin takia, joten talous pitäisi olla jälleen elpymään näissä kolmessa maassa. Joten tarvitaan paljon ponnistelua, että talous saadaan elpymään. Noissa maissa kaikki toimijat pitää ottaa mukaan. Komission pitää olla aktiivinen tässä asiassa ja pitää pohtia – että vuosi sitten sovittu ohjelma on vielä ajankohtainen. En tiedä tällä hetkellä näitä lukuja, mutta haluaisin kuulla komission lausunnon tästä asiasta. Joten nämä kolme valtion päämiestähän muutama kuukausi sitten vaativat, että järjestetään suuri konferenssi, jossa käsitellään näiden kolmen maan jälleen rakennus Ebola-kriisin jälkeen. Lopetan ihan pian tässä pohdintani, mutta vielä pari sanaa. Tämä mietintö olisi vetoomus sille, että tapahtuisi yleinen mobilisointi. Kaikkien tulee tehdä oma osansa ja erityisesti ei pidä luovuttaa ja olla kyyninen, mikä on hyvin tyypillistä usein Euroopalle. Oscar Wilde hän sanoi, että kyyninen tuntee asiat kaikkein huonoiten. Um, th- thank you very much. Kiitoksia Charles Görens kollegat. Nyt pyydettiin, että kommentoisitte näitä asioita ennen kuin annan puheenvuoron eteenpäin, niin Niides on järjestänyt kirjeen viime yönä, jossa on siis päivitetty sitä, mitä tapahtuu, missä tarvitaan parannusta. Laitan tämän kirjeen teille eteenpäin vielä. Hän raportoi Ebola-konferenssista, joka järjestettiin maaliskuun kolmantena päivänä. Osa meistä osallistui siihen. Siellä siis näiden kolmen maan valtionpäämiehet olivat paikalla ja siellä oli useita EU-maiden johtajia ja ympäri maailmaa. Siellä puhuttiin näiden kolmen maan tulevaisuudesta, joten lähetän tämän jäsenille ja Stylianides on täällä 20. huhtikuuta valiokunnan kokouksessa, joten kuulemme häneltä lisää siinä kohtaa. Puheenvuoropyyntöjä on lukuisia. Ensimmäisenä Schöffler. Thank you, Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja ja onnittelut herra Göresille siitä, mikä on ollut kovaa työtä ja hyvin selkeä esitys. Se, mitä haluaisin häneltä kysyä, Nämä ovat osittain epidemiologisia kysymyksiä. Yksi, josta hänellä ehkä on tietoa, on se, että kuinka paljon tämä Ebola-ongelma johtuu siitä, että lajien välinen este on murrettu, että se on siirtynyt lajista toiseen. Ja toinen eh, liittyy karanteeneihin. Kuinka tehokasta tämä on ollut? Ähm, olen puhunut eh, rakenteellisista kysymyksistä, miten eh, hyviä paikallisviranomaiset ovat olleet sen toteuttamisesta ja laajemmin kokonaisen alueen karanteeni, kuinka kauan sellaista voidaan pitää yllä ja niin poispäin. Kolmas kysymys liittyy globalisaatioon. Me katsomme jotain, joka tavallaan on ollut olemassa jo hyvin pitkään, ainakin minun minun tietojeni mukaan tämä on ollut olemassa jo useita satoja vuosia. Tämä on tällainen mustan joutsenen ilmiö. Ei oikein tiedetä, miten toimitaan tällaisen sairauden kanssa, joka on yllättävä. Ja minun ennustukseni on, että tulee uusia tunnettuja ja sairauksia, jotka puhkeavat, epidemiat, jotka puhkeavat ja myös sairauksia, joita ei tunneta. Mitä voimme tehdä? Reaktio ei ole aina ihan täydellinen, se ehkä koskaan tulee sitä olemaan. Äh, ainakin täytyy varmistaa se, ettei synny pandemiaa, että se äh, rajoittuu tälle Mm, taudin puhkeamisalueelle. Ja mainitsitte jo tämän taloudellisen ulottuvuuden, innovoinnin ja tutkimuksen, se on erittäin tärkeää, mutta meidän täytyy olla myös selkeitä sen suhteen, että tämä vaatii täysin uudenlaista tutkimusta äm, joka on innovatiivista ja vaatii rahoitusta. Ja meidän täytyy katsoa, että missä määrin tämä tauti on ollut köyhyyden seurautta, missä määrin se on ollut muiden tekijöiden seurautta, miten nämä tekijät voidaan jotenkin eristää. Tämä on asia, jota pitäisi tarkastella ja meidän täytyisi kyllä uudelleen pohtia tätä, tätä yleistä mobilisointia. Kiitoksia vielä kerran tästä työasiakirjasta vastausta. Kiitoksia Norbert Noiser ja sitten Lola Sanchez. Ja, vielen dank. Niin paljon kiitoksia. Charles. Charles. Tämä äh, oli hyvä asia, että äh, sinä sait tämän mietinnön hoitaaksesi, koska oikein hyvän kokonaiskuvan äh, hahmotit ja hyviä suuntaviivoja siinä osoitti. Et myöskin tämä tapa, millä tämä äh, mietintö halutaan rakentaa, että katsotaan systemaattisesti Ebolaa ja sen seurauksia, se on aivan oikein. Ja lisäksi työasiakirjasi äh, tavoite on se, että näiden kolmen maan äh, terveydenhoitojärjestelmiä on parannettava niin, että kaikki saavat mahdollisuuden päästä terveydenhoidon pariin Äh, haluan vielä muistuttaa viime äh, alkukesän tilanteesta. Varsin varhaisessa vaiheessa meillä oli tieto äh, Ebola-kriisistä siitä, että se meitä uhkaa, mutta Euroopan toimielimet huhti-toukokuun elo, toukokuusta tarvitsivat aikaa elo-syyskuuhun asti ennen kuin reagoivat jollain tavalla. Ehkä tämä johtui osittain siitä, että oli vaalikampanja, että parlamentti muotoutui uudestaan, mutta kyllä meidän täytyy tulevaisuudessa reagoida paljon nopeammin tällaisiin kriiseihin. Ebola-kriisissä meillä on myös kriisi kriisissä, kuten mm, Charles ihan oikein määritteli sen, koska monet Ähm, joutuivat Ebola-kriisin uhreiksi, vaikkeivat Ebolaan sairastuneetkaan. Ihmiset, jotka äh, olisivat tarvinneet terveydenhuoltoa tai sairaalaa, mutta sitten siellä ei ehkä ollut enää ketään paikalla. Äh, oli sellaisia tilanteita, että oli sairaala, jossa oli enää yksi lääkäri ja tuo ainoa lääkäri kuoli ja sitten kaikki äh, sairaanhoitajat katosivat sairaalasta yhtäkkiä ja se johti siihen, että meillä on paljon uhreja, joita ei ole rekisteröity laisinkaan Ebola-uhreiksi ja tämä osoittaa, kuinka tärkeää on se, että koko terveydenhoitojärjestelmää vahvistetaan. Tämä kriisi kriisin sisällä osoittaa myös, että tarvitaan hoitomahdollisuuksia, eristämismahdollisuuksia, joita on kehitettävä tulevaisuudessa Suuri osa ihmisistä siellä kuolee vieläkin äm, ripulitauteihin, malariaan, trooppisiin tauteihin tai koska ei ole ä, äh, te synnytyksessä avustusta. Äm, ja luottamus sellaisen terveydenhuoltojärjestelmään, joka on kaikille saavutettavista, äh, mahdollistaa myöskin äh, yhteiskunnallisen elämän palaamisen ja siihen, että ta- talous jälleen toimii. Vaikka me nyt keskitymme uudelleen rakentamiseen ja rakenteellisten puutteiden poistamiseen, niin mikä onkin ihan oikein, niin me emme saa unohtaa sitä, että tämä epidemia, tämä humanitaarinen katastrofi ei ole vielä päättynyt Uusien infektioiden määrä on jatkuvasti vähentymään päin ja me jo toivoimme, että esimerkiksi Libera olisi voinut ilmoittaa olevansa Ebola-vapaa, mutta nyt meillä on siellä uusi tapaus ja meidän täytyy ähm, olettaa, että näitä tapauksia tulee aina uudelleen ja meidän täytyy olla varautunut siihen. Nämä maat tarvitsevat jatkuvaa tukea, jonka tarkoituksena parata yleistä terveydenhoitoa ja joka on sopeutettu näiden valtioiden tarpeisiin, mitä esimerkiksi tulee lääketieteellisen henkilökunnan määrään tai sairasvuoteiden määrään. Annan teille nyt vain esimerkin tästä 10 tuhannelle asukkaalle on neljä sairas, sairaalavuodetta. Tämä koskee kaikkia näitä maita, kaikkia sairastuneita. Nämä maat tarvitsevat myös toimenpiteitä, joilla pystytään torjumaan Ebolaa. Meidän täytyy äh, vaatia enemmän tutkimusta. Me vielä tiedämme liian vähän näistä infektiotavoista ja riskeistä sekä Ebolan pitkän aikavälin vaikutuksista. Siksi me tarvitsemme nopeita diagnooseja, pikatestejä. Ja tällä tavoin voimme sitten eh, terveyskeskuksissa ja sairaaloissa eh, varsin nopeasti eristää Ebola-potilaat muista potilaista. Me emme saa myös muuta, erästä toista asiaa unohtaa, nimittäin hygienia. Tämä äh, koskee tukea vesi- ja viemärijärjestelmien saneerauksessa. Osittain on kyse myös näiden äh, järjestelmien rakentamisesta ja sitten hautajaisten johdonmukaisesta mm, toteuttamista. Nämähän olivat usein Ebola-epidemioiden e-, mm, syy Näiden äh, toimenpiteiden täytyy olla kattavia ja pitkäkestoisia. Siksi Charlesin työasiakirjassa on hyvä ajatus se, että nämä kansalliset äh, ohjelmat, äh, olisi tässä kansallisia ohjelmia, joita työstämme yhdessä mm, kumppanimaiden kanssa, joita rahoitamme, että niitä valvotaan ja mahdollisesti myös sopeutetaan. Tämä mm, voi olla tärkeää erityisesti Sierra Leonelle ja Liberialle. Kummassakin maassa terveys vesi- ja jätevesijärjestelmät, hygienia eivät ole näiden kansallisten ohjelmien keskiössä ja ne kuuluvat kyllä sinne. Silloin kun on mahdollista, meidän täytyisi tehdä laajoja vaikutusten arviointeja, tukea niitä. Ne voivat osoittaa meille, missä on vielä enemmän tehtävää, jotta lopulta meidän ponnistelumme eivät valu hukkaan. Haluaisin vielä ihan selvästi sanoa, että me emme voi riittävästi kiittää niitä ihmisiä ja kansalaisjärjestöjä, jotka hyvin varhaisessa vaiheessa toimivat aktiivisesti Ebola-kriisin torjumisessa, jotka vieläkin toimivat aktiivisesti. Meillä on todella paljon uhreja lääkäreiden, sairaanhoitajien, hoitohenkilökunnan joukossa, Emme koskaan saa unohtaa, että he ovat niitä todellisia Ebola-kriisin sankareita. Me EUna olemme myöskin tästä oppineet. Maaliskuun alun Ebola-konferenssi oli erinomainen esimerkki tästä. Me tulemme tekemään työmme täällä valiokunnassa ensinnäkin tällä hyvällä mietinnöllä ja myös sitä kautta, että lähetämme valtuuskunnan sitten tuonne alueelle, kun Ebola-kriisi on hiukan laantunut. that going to be a fact-finding mission um, later this year to, to, to West Africa from this committee. Okay, I've got Lola Sanchez followed by Judith Sargentini. We're taking... Judith. Kiitos Norbert seuraavana. Lola sitten Judith Sargentini. Kiitoksia. Haluaisin kirjo- kiittää herra Göresiä työstään. Asiakirja on hyvä. haluaisin keskittyä yhteen asiaan, jossa haluaisin työtä, ja se on tutkimus. Ebolan tapauksessa patentointi vaikeuttaa asioita niin kehittyvissä kuin kehittyneissä maissa. Esimerkiksi Espanjassa 4000 ihmistä on kuollut hepatitis c koska heillä ei ole varaa lääkkeisiin. Sanotaan, että nykyinen tutkimusmalli perustuu kauppaan ja rikastuttaa vain harvoja. Herra Görens puhuu tutkimuksen prioriteeteista, niin että niiden ei pitäisi olla markkinapohjaisia. Olen samaa mieltä. Valtioiden pitää olla tässä mukana, niiden täytyy olla johtavassa asemassa, joten Euroopan unionin unionilla ja parlamentilla on erinomainen tilaisuus. Meidän täytyy olla tutkimusalueella johtaja ja piirtää kartalle uusia teitä. Meidän täytyy olla tutkimussuuntautuneita ja meidän on luotavaa tietoa, jota voidaan jakaa, mikä vaatii julkisia investointeja. Joten siihen pitäisi keskittyä mietinnössä enemmän. Muuten mietintö on mielestämme erittäin hyvä. Tämä olisi panoksemme. Ähm, kiitos Judith Sargentini. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Eilen kävin koulutuskeskuksessa, eli Lääkärit koulutuskeskus Amsterdamissa. Sille kävin. Noista ei enää käytetä niin paljon, koska huomataan, että Ebolaa uhrit, heidän lukumääränsä laskee, vaikka kuitenkin joka päivä uusia tietoja tulee Gineasta, Konakrista, että joka viikko 18 uhria. Gineassa siis 55, Sierra Leonessa ja tiedetään, että Liberiassa ajateltiin, että tämä oli ohi, mutta silti tuli eräs yksi uhri viime viikolla, joten lääkäritimän rajoja avasi koulutuskeskuksensa ihmisille, jotta he voivat nähdä, miten asiat on tehty siellä ja miten he toimivat keskuksessa. Ja he kertovat meille, että aika monet keskukset tällä hetkellä kolmessa maassa eivät enää ole toiminnassa, mikä on hyviä, hyvä uutinen, sillä se osoittaa, että ennen kuin tiedetäänkään, niin huomio siirtyy pois näistä kolmesta maasta, sillä ehkä epidemia on ohi ja voidaan sitten palata taas päiväjärjestykseen, mutta tämä on huolestuttavaa, että on nähty, että siksi kun liikumme paljon enemmän maailman kansalaiset ympäri maailmaa, niin tämä Ebola-epidemia li- ö, siirtyy paljon nopeammin eteenpäin kuin Ebola-epidemiat aikaisemmin Keski-Afrikassa – ja tämä pitäisi olla varoitus meille. Me emme tiedä, jos Ebola tai joku toinen sairaus puhkeaa enemmän tai myöhemmin, ja emme ole valmistautuneita, joten avainasemassa on se, että vaikka nähdään, että tartuntojen määrä vähenee, niin pitää silti jatkaa investoimista rokotteisiin. Mikä olikaan tämä viimeinen tai viimeisin äh, tartunta, tartunnan sanonut henkilö Liberiassa – sperma oli syynä hänen tartuntaansa, joten tarkoitus, tai hänen piti olla niin, että palattaisiin jo tavalliseen elämään hänen elämänsä kohdalla. Tartunnan saanut saattoi olla mies tai nainen, no mutta kyseessä oli ehkä nainen, joka sai tartunnan siis miehen spermasta, ei ole selvää, miten pitkään on immuuni sen jälkeen, kun henkilöä pidetään toipuneena. Ja mitä, mikä on tilanne äidinmaidon kohdalla, paljon tutkimusta tarvitaan, joten Görensin vetoomus tutkimukselle on asia, josta olen täysin samaa mieltä. Toiseksi, jos on oikeassa, niin Guinea-Konakrissa on vaalit lokaa marraskuussa. Mielestäni tämä on ö, kau, ö, kauhean huono ajoitus. No, jos ajoitus on tämä, niin se on se, mutta riskinä ovat levottomuudet, koska kyse on maasta, jossa on eniten tartuntoja per viikko. Ja kriisi saattaa johtaa siihen, että tartuntojen määrä lisääntyy entisestään, joten voitaisiinko tätäkin pohtia. Lopuksi puheenjohtaja Johnson Sirleaf oli täällä pari viikkoa sitten. Hän huomautti meille, että juuri ennen Ebolan epidemiaa talouden pyörät saatiin taas pyörimään, jos verrataan aikaisempaan tilanteeseen ennen sisällissotaa. Ja nyt sitten epidemian takia budjetti laski ja investoijat lähtivät maasta joten miten voidaan elvyttää taloutta yhteiskuntaa kriisin jälkeen, tämäkin on asia, joka ei ole enää selviä. Kyse on pitkäaikaisesta kehitysavusta, jota tarvitaan. tämä myös pohtia lapsia, jotka ovat käyneet kouluissa tiettyyn aikaan, ja riskinä on, että taas menetetään sukupolvi sisällyssotien jälkeen näissä maissa – ja he eivät saa sitten ansaitsemaansa koulutusta. Maatkin ansaitsevat tämän koulutuksen. On hyvin avoin yhteistyölle herra Görsin kanssa tästä tulevasta, tähän tulevaan mietintöön liittyen ja arvostan tekemään työtä. Thank you. now... Kiitoksia. Nyt sitten neljä puheenvuoropyyntöä. Vicky Guerrero ensimmäisenä. Gracias, Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää herra Görensiä. Ei ainoastaan työasiakirjasta, vain kaikesta työstä viime kuukausina Ebolan suhteen. Järjestään toimintaa parlamentissa antamalla julkilausumia, lausuntoja tiedotusvälineille – ja myös hänen työstään komission ja muiden viranomaisten kanssa, jotka Eli tarkoitan kaikkea työtä, jota hän on tehnyt sen jälkeen, kun hänestä tuli valiokunnan puhemies tämän Ebolan suhteen. Olen samaa mieltä. On sääli, että tietosvälineet eivät enää kata tätä aihetta. Näin käy usein inhimillisten katastrofien ja muiden kehityskysymysten kanssa. Tuhannet ovat kuolleet Afrikassa, mutta tämä ei ole saanut niin paljon huomiota lehdistössä kuin kymmenen tartuntaa EU:ssa ja Yhdysvalloissa. Puhumme tiedotusvälineiden logiikasta, joka etsii silmiin pistäviä tarinoita aitojen ongelmien sijasta. Tämä on epäoikeudenmukaista, koska käsittelemme ainoastaan ongelmia, jotka vaikuttavat itseemme, ja unohdamme muiden ongelmat. keskittyisin nyt asiaan, jonka hän mainitsi asioiden hinnasta ja asioiden arvosta. Afrikan maiden maksama hinta Ebolan vuoksi on valtava. Se on tuonut väestöä, tuonut perheitä – on maaseudulla alueita, joissa väestön rakenne on täysin muuttunut tämän seurauksena. Taloudelliset kustannukset maissa, joissa oli kohtuullinen tilanne, ovat nyt lamassa, koska taloudellinen toiminta, turismi, tuontikauppa – kaikki ovat laskeneet, kuolleisuus on lisääntynyt, ei ainoastaan suoraan Ebolan vuoksi, vaan kuten Norbert totesi, ihmiset, jotka kärsivät muista sairauksista, mutta jotka ovat saaneet hoitoa, koska Ebola vei huomioon, eikä ollut ketään hoitamassa muita. Me puhumme 500 terveydenhuollon työntekijästä, jotka kuolivat yrittäen pelastaa, yrittäessään pelastaa meitä Ebola-virukselta. He ansaitsevat kiitollisuutemme, heidän pitäisi, heille pitäisi ottaa kunnioitusta. Meillä on isoin avunantaja. Meidän täytyy kantaa vastuumme. Sitä täytyy tehdä lyhyellä aikavälillä. Täytyy varmistaa, että että ollaan infektioiden suhteen, uusien tavoisten suhteen nollatasolla. Maiden täytyy kyetä palaamaan normaalin elämään. Talous täytyy saada pyörimään, koulut auki sairaalat ja muut terveydenhuoltopalvelut toimimaan. Täytyy varmistaa myös, että ryhdytään turvatoimiin, ettei uusia tartuntoja tupsahda. Ja mitä tietysti valinneisiin tulee, kustannukset näkyvät tulevaisuudessa. Elpymisen kustannukset, toimivan terveydenhuoltojärjestelmän luominen, Ebolan tai muiden sairauksien estäminen ovat kustannuksia, ja EU täytyy jatkaa tuon antamista siihen. Olen Lola Sanchezin kanssa samaa mieltä. Kehittyneissä maissa saatamme ajatella, että tutkimuksen täytyy tuottaa voittoa. Humanitaarisissa kriiseissä köyhyyden suhteen. Kun ei ole varaa lääkkeisiin, meillä täytyy olla jonkinlainen asetus, joka mahdollistaa sen, että hätätilanteissa on mahdollista tarjota näitä, kusta, näitä lääkkeitä ajattelematta voiton tavoittelun päämääriä. Valtiolla ja julkisilla viranomaisilla on tehtävänsä. Siksi me olemme sitä mieltä, että Euroopan parlamentin pitäisi vaatia tällaisia toimia. Kolme puheenvuoropyyntöä. and Mr. Venta. So first... Ensimmäisenä siis Hoibruk. Maria. Maria Hoibruk. Yeah. Sorry, Anna. Thank you, Frau Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, herra Görens, sydämestä kiitokset erittäin hyvästä analyysistä tässä työasiakirjassa. Ja eräs perustavanlaatuinen elementtihän on terveydenhuoltojärjestelmän heikkous, ja sehän oli olemassa jo ennen Ebola-kriisiä. Norbert Neuser sanoi, että neljä sairaalavuodetta per 10 000 asukasta. WHO sanoi, että 23 terveydenhuollon henkilö valtuuskunnan jäsentä per 10 000 henkilöä ja Sierra Leoneassa on 0,1 per 10 000 asukasta, Gineassa yksi henkilö ja Koko Liberiassa oli vain 51 lääkäriä per yli 4 miljoonaa asukasta, eli tämä terveydenhuoltojärjestelmä, joka oli heikko jo ennen kriisiä, kärsi uskomattomalla tavalla tästä kriisistä, koska, koska myös terveydenhuollon henkilöstö jäi tämän kriisin uhreiksi. Mm, mm, siksi on tärkeää puuttua tähän ja tämä liittyy myös ennaltaehkäisyyn. Herra Schöpflin sanoi, että miten voimme harjoittaa ennaltaehkäisyä. Sitä voimme harjoittaa toimivien terveydenhuoltojärjestelmien kautta. Tässä on paljon puutteita ja paljon on tehtävää. Puhuttiin myös siitä, että Euroopan unioni puuttui asiaan liian myöhään. Myös kansainvälinen apu tuli paikalle liian myöhään se on aina vain nostettava esiin ja e, on erityisesti myös opittava tästä. Jos me emme nyt kuukausien ajan, aikana pystyneet kehittämään hyvää koordinoitua apua Euroopasta, mm, kesti niin kauan ennen kuin main, saimme päätettyä siitä, että herra Stiljan Indeksistä tulee tämän asian koordinaattori. Kyllähän meidän täytyy oppia tästä ja kriisiä varten täytyy olla jonkinlainen väline, joku henkilö, että tiedämme heti kun kriisi syntyy, että tuo on se henkilö tai tuo on se elin, joka Euroopassa koordinoi äh, ja sitten sotilallinen apu. Lääkärit ilman rajoja järjestö sanoi jo toukokuussa, että jos me haluamme toimia riittävän nopeasti ja tehokkaasti, niin ainoastaan mm, armeija pystyy siihen, koska heillä on koulutettua henkilökuntaa, tietoa ja välineitä. Ja sitäkin varten mm, meidän täytyy tulevaisuudessa olla paremmin valmistautuneita, jotta voimme toimia. Olisi oikein hyvä, jos armeija saisi lääketieteellisen avun kautta vähän enemmän tunnustusta eikä aina vain sotilaallisten operaatioiden kautta. Me kyllä tässä äh, vähän hukkasimme aikaa ja reagoimme aivan liian hitaasti. Sitten kun puhutaan tutkimuksesta, olen aivan samaa mieltä herra Görensin kanssa. Ei tutkimus voi äh, olla vain lääketeollisuuden etujen, etuihin perustuvaa, jos äh, Muistellaan sikainfluenssaa muutama vuosi sitten. Miljoonia eh, rokotteita saatiin yhdessä yössä, mutta tässä on kyse muutamasta kymmenestä tuhannesta. Se eh, ei ole markkinat, jotka kiinnostavat lääkeyrityksiä. Siksi tutkimuksen on perustuttava ei vain markkinoihin, vaan myös eh, tarpeisiin. Siksi julkisen sektorin on puututtava asiaan, muuten me emme aina saa sitä tutkimusta, mitä oikeastaan tarvitsisimme. Ja sitten vielä eräs asia, joka tässä työasiakirjassa mainittiin, se on kansalaisjärjestöt. Kyllä tässä tarvitaan erittäin läheistä yhteistyötä. Nämä järjestöt toimivat muutenkin näissä maissa. Niillä on kumppanijärjestöjä paikan päällä ja ne ovat niitä eh, elimiä, jotka pystyvät eh, kriisitilanteessa nopeasti ja joustavasti toimimaan, joustavammin kuin viralliset tahot ehkä. Äh, kyllä tässä ehkä pitäisi vähän hienovaraisemmin äh, reagoida, kun siellä sitten soitetaan hälytyskelloja. Kiitoksia. Okay. Madame Becerra. Yes, Becerra. Olkaa hyvä. Gracias, presidenta. Voy a ser muy breve porque mis... Kiitos puheenjohtaja. Puhun lyhyesti, sillä kollegat puhuivat jo yksityiskohtaisesti asioista, mutta haluaisin ensinnäkin kiittää jäsen Görenssiä näistä pohdinnoista, hänen tekemästä työstään ja lähestymistä vasta se on minusta sopiva kehitysnäkökulma. Ja tarvitaan pitkän aikavälin lähestymistä erityisesti, jos pohditaan näitä terveysuhkia näillä alueilla muun muassa. Ja onko tässä kyse äh, tragediasta vai strategiasta? Me tarvitaan visiota ja meidän tulee päättää, äh, päättää prioriteetit tälle strategialle. Ja meidän pitää äh, työstää näitä rakenteellisia puutteita, jotta saadaan poliittinen vastaus EU-tasolta. Kenen pitää tehdä mitäkin siis, kun puhutaan Euroopasta, sanotaan, että EU on ensimmäinen toimija. Pitää tietää, kuka tekee mitä konkreettisesti, mitä me teemme, mitä tekee parlamentti. Mielestäni nyt on kriittinen hetki 2015, on kehitysavun teemavuosi. Ja kun päätetään kestävän kehityksen tavoitteista, mutta myös päätetään muissa indikaattoreista, niin sekin tulee olemaan tärkeä hetki ja meidän tulee silloinkin puhua julkisista palveluista, jotka ovat kadonneet, mutta lisäksi pitää pohtia myös lasten kohtaloa noissa maissa. Se oli yksi Ebolan draamoista ja toisaalta on stigmatisoinnin ongelma. Lopuksi haluaisin vielä sanoa, että se mitä kollegani jo sanoikin, että on tarpeen syventää tutkimusta on mielenkiintoista puhua tutkimuksesta yhteisenä hyvänä. Pitää muuttaa paradigmaa, miten, miten näitä patenttiasioita muussa käsitellään. Kiitos. Kiitos Venta, sitten Naat, sitten, pu, sitten pitää lopettaa. Kiitos. Dziękuję e, podziękować Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää Hän hahmottelee, mitä tulevaisuudessa pitää tehdä. Ebola on vuosikymmenen ongelma. Huolimatta saavutuksista kamppailumme viruksen kanssa jatkuu. Jos oikein muistan, komissio sanoi, että virus tappaa pysyäkseen hengissä. Ja haluaisin onnitella esittelijän lähestymistä vastaan – koska me voitamme taisteluita, mutta sota emme ole voittaneet. Viestintä, media, koulutus on tärkeää EU-tasolla, mutta myös paikallistasolla. Tiedotusvälineiden jakaman tiedon puutteen vuoksi sairaus palaa. voisi olla hyvä ajatus auttaa jotakin Afrikan maita luomaan omia, omaa tutkimus- ja ennaltaehkäisykykyään. Muistan, että saavutettavuudesta on puhuttu henkilöstön näkökulmasta – Kysymys on paikallista henkilöstöstä. Ei saa stigmatisoida. Mutta ennaltaehkäisystä täytyy puhua. Ja viimeisenä naatinen komissiota. Uno de los pecados que tenemos es el eurocentrismo y pensar que nosotros... Yksi äh, synneistä, joka meillä on, on äh, eurokeskisyys. Me aina ajattelemme, että me olemme äh, kaiken keskiössä. Me kannamme vastuumme, mutta myös näissä maissa on vastuullisia. Korruptiohan on yksi suurimmista ongelmista. Ei ole kyse niinkään siitä, että sijoituksia puuttuu, vaan että on paljon korruptiota ja tämä näkyy myös lääkeyritystasolla siellä on yrityksiä, jotka hyötyvät tästä, myös ulkomaisia yrityksiä. Sitten kysymys liittyen kulttuuri- eroavaisuuksiin, mutta eihän tämä tarkoita, että sitten mm, länsimaiset voivat toimia siellä arkkienkelinä ja pelastajina, vaan on kyse siitä, että paikallistasolla on kommunikoitava. Me eh, lähdemme aina siitä, että Afrikassa kommunikoit raporttia ei laisinkaan ole. Ja äh, sanomalehdet eivät ole tärkeitä, mutta radio on tärkeää, se on vastuussa, koska radio ei maksa kovinkaan paljon, mutta kaikki voivat sen kuulla. Johtuen hyvin huonosta tiedotuksesta äh, päädytään sellaisen tilaseen, että ihmiset eivät laisinkaan mene sairaalaan, koska ihmiset kuolevat sairaaloissa. Ja näin kävi myös Ebola-epidemiassa. Jos meni sairaalaan, niin todennäköisesti oli hyvin niin suuri, että siellä kuoli. Ja tämä ei kyllä sitten ei johdu siitä, että sairaaloissa kuolee helposti, vaan koska ihmiset, jotka sinne päätyivät, olivat usein sairauden loppuvaiheessa. Ja sitten on joitakin afrikkalaisia johtajia, jotka jotka syyttävät itseään. Meidän pitää muistaa, että Etelä-Afrikan presidentti aivan naurettavan väittämän esitti. Hän sanoi, että AIDSia pystyttäisiin välttämään ja AIDS on siellä kuitenkin yksi suurimmista ongelmista. Ja Herra Görensin työasiakirja on pelkästään hyvä, se on erinomainen, se on täydellinen, se on hyvin syvällinen ja siellä todellakin tutkitaan hyvin hyödyllisiä ja tärkeitä aspekteja. Haluaisin vielä erään asian nostaa esiin lääketeollisuus. Me olemme kovin itsetyytyväisiä ja sanomme aina, että lääketeollisuuden syy on tässä, mutta ei se näin aina ole. Meillä on tämä yhteys, investoinnit, voitto, voitto, investoinnit. Lääketeollisuus on kuten mikä tahansa muukin teollisuuden ala, sähköala, auton valmistus, kännykkä, liiketoiminta, mutta solidarisuus. Silloin kun voittoja halutaan tehdä, no Kyllä tämä on ymmärtävä, ymmärrettävä. Investoinnit liittyvät voittoihin. Tässä on kyse sairauksista, jotka eivät ole taloudellisia, jos niitä hoidetaan. Jos me nyt sitten ainoastaan syytämme lääketeollisuutta, niin sitten meidän pitäisi ehkä ennemminkin syyttää itseämme, koska me poliitikkoina olemme kykeneväisiä kehittämään sellaisia mekanismeja, joiden avulla tutkimuslaitokset sitten tutkivat myös lääkkeitä ja sairauksia, jotka eivät ole taloudellisesti kannattavia. Näiden tulisi olla julkisia tutkimuslaitoksia niin, että ei käy niin, että investointeja ei tehdä, koska se ei ole taloudellisesti kannattavaa. Kyllä AIDSiakin on tutkittu ja siinäkin oli taloudellisia ongelmia. Meidän täytyy siksi luoda todellista politiikkaa, jossa on sitten myös unionin rahoitusta. Tällä tavoin meillä olisi taloudellisia eh, mahdollisuuksia. Esimerkiksi Euroopan tutkimuskeskukset, siellä pitäisi tutkia myös tällaisia sairauksia, jotka eivät ole taloudellisesti kannattavia, joiden hoitaminen on taloudellisesti kannattavaa. Sitten jos ajatellaan siis malariaa, niin se on tauti, jota on paljon kehitysmaissa ja joka koskee kokonaisia perheitä. On kyse strategisesta sairaudesta. Kyllä sitä on torjuttava. En tässä puhu pelkästään Ebolasta, puhun koko tästä järjestelmästä Euroopassa. Sitä on parannettava, jotta saadaan aikaan todellinen mekanismi ja voidaan tutkia sairauksia, jotka den hoitaminen ei ole taloudellisesti kannattavaa. Pahoittelut, että pitää kiirehtiä, mutta aika on loppumassa. sanoa pari sanaa sitten komissio ja komis, edustajapuheenvuoro. Täällä on myös tutkimuksen pääosaston edustaja paikalla. Ja hyödyllistä työtä käytiin tutkimuksen liittyen paljon tutkimusta on siis tehty ja kehitystä myös saatu aikaan, joten tätä voidaan pohtia myös ehkä mietinnössä, mitä tulee tähän kustannukseen ja hintaan, niin tutkimusta on tehty ja lopputuloksena oli, että toimi, kustannukset Afrikassa ovat hyvin korkeat ja tämä pitäisi olla opetus sille, että tämä nämä hätätoimet, niiden kustannukset ovat korkeammat kuin jos olisi käytetty nämä rahat sille, että olisi rakennettu kunnon terveyspalvelut sinne alun alkujaan. Ja pohdin Charles, koska kirjoitin mietinnön, että pitäisikö meidän palata tähän asiaan kahden vuoden päästä, nähdä mitä on tuolla tapahtunut. Ehkä meidän pitäisi nyt jo katsoa kalentereitamme ja palata asiaan parin kolmen vuoden päästä ja tarkastella, mitä tapahtui. Eli onko siellä terveyspuoli nyt kunnossa. Nyt komissiodustaja saa puheenvuoron yksi suuri ongelma kehitysmaissa on liittyen niiden omien terveysalan työntekijöiden koulutukseen. Muun muassa hyvä koulutusta on, mutta toisaalta he lähtevät pois, koska palkka ei ole hyvä tai urakehitys ei ole kohdallaan, joten ehkä tätä voidaan käsitellä osana pitkän aikavälin ratkaisua joten EK, pääosastotutkimus, DEFCO saavat nyt kaikki puheenjohtajat, äh, saavat puheenvuoron hyvin nopeasti, sillä halutaan, haluamme, että päästään hyvin äkkiä nyt hyvin nopeasti. Ehkä tutkimuksen pääosasto ensin tutkimusasioista. Hyvin nopeasti tutkimusasioista. Sitten DEFCO ja EFCO. I don't know who's who. Maybe introduce yourselves. Yes, I'm Alexander. Kyllä, minä olen Aleksandra Gorgiev vastaan RTD-pääosaston asioista. Minä voin puhua näistä tutkimusasioista, eli Ebola-kriisi on saanut aikaan todellisen haasteen kaikille eurooppalaisille toimijoille, mutta olen myös sitä mieltä, että komission tutkimusvastaus, jos se olisi ollut tapahtunut heti, niin se olisi ylittänyt odotukset. Vastaus oli nopea, kuitenkin ensimmäinen vastaus tuli RTDn pääosastolta, ja siinä vaadittiin, että FP7 ohjelmat keskittyisivät Ebolaan. Tämä tapahtui kesäkuussa, 2014 myös heinäkuussa, useita viikkoja ennen kuin WHO ilmoitti, että kyseessä on kansainvälinen kriisi 8. elokuuta 2014. WHO vaati siis kansainvälistä yhteisöä lisäämään toimintaa ja tutkimusta 5. syyskuuta. Tämän jälkeen komissio vastasi kahdella nopealla menettelyllä – ne saatiin vietyä päätökseen ennennäkemättä nopeasti. Huomioon otettiin kaikki horisontti 2020 säännöt ja siinä kunnioitettiin tämän tilanteen kiireisystä, joten RTDn pääosasto ensimmäistä kertaa käytti tätä nopeaa menettelyä, jotta saatiin mobilisoitua 24,4 miljoonaa euroa horisontti 2020 ohjelmasta Ebola-tutkimukseen, Tämä ei siis ollut tavallisen ohjelman mukaista, mutta tämä nopea menettely alkoi siis syyskuussa. Tulokset ilmoitettiin lokakuussa ja hankkeet aloitettiin 7. lokakuuta samaan aikaan RTD-pääosasto yhdessä eurooppalaisen lääketeollisuusyhdistyksen kanssa alkoivat suunnitella innovatiivista aloitetta Ebola Plus. Tämä tapahtui 6. marraskuuta. Ehdotuksia arvoitiin joulukuussa, tulokset ilmoitettiin tammikuussa 2015, ja tämä menettely tapahtui taas ennätysajassa PPP-kumppanuutena, ja työ alkoi jo tammikuussa. Vastaus oli kattava, ja komissio investoinut 140 miljoonaa euroa hätäapuun Ebola-asioissa – ja IPUn vaikutuksena on saatu lääketeollisuudelta rahaa myös toiset 101 miljoonaa euroa. Nämä luvut näyttävät, että komissio on kuitenkin USAn perässä Ebola-tutkimuksessa. Vastaus on ollut keskittynyt EU-tutkimuksessa. Pahoittelut voisitteko nyt mennä avainasiaan, sillä aika on loppumassa ja kaksi kollegaa hyvin nopeasti. Ja sitten vielä tarvitaan Goins. Eli tarvitaan niitä kaikkia päivämääriä ja lukuja, vain muutama asia, joka pitää sanoa valiokunnalle. Kyllä, tämän lisäksi, no siis kansainvälinen yhteistyö, oli jo kansainvälistä yhteistyötä liittyen tartuntatauteihin, ja rahoitusta saatiin eri valtioista ympäri maailmaa. Ja komissio on ollut johtavassa roolissa ja tavoitteena on saada aikaan tutkimusta epidemioissa 48 tunnissa sen jälkeen, kun tämä epidemia julistettu. Lisäksi meillä on panoksemme kapasiteettien rakentamisessa Sahara Afrikassa. Siinäkin on PPP-kumppanuuksia. Kyse on kumppanuudesta EU-valtioiden kanssa. Siinä on siis 13 etelä, eteläisen Afrikan maata. Investoimme yli 700 miljoonaa euroa näihin aloitteisiin ja nämä maat panostavat saman verran. Tärkeimmät kohteet ovat HIV, tuberkuloosi, ja muut tartuntataudit, ja, ja tartuntataudit, niin kuin Ebola. Selvä, nyt on pakko päättää, sillä Teillä on paljon tietoa, voitte jakaa sen valiokunnan kanssa kirjallisesti ja Görensin kanssa. Nyt sitten, Eko, Eko, no, voisitteko muistaa, että on komission kirja, jossa on kaikki nämä pöytätiedot Eko ensin. Kiitos puheenjohtaja. Sanon, että kaikki odotamme herra Görensin mietintöä ja arvostamme tapaa, jolla komissio on otettu mukaan mietinnön kokoamisprosessiin. Kertoisin teille myös, että kuten herra Körs totesi, että jotkut asiat etenevät hitaasti, mutta osa toimista oli erittäin tehokkaita. Tässä oli sekä hyvää että huonoa. Haluaisin sanoa, että sain, tapasimme komission ja jäsenmaiden kesken pohtimaan, mitä läksiä tästä on opittu ja tämä prosessi etenee seuraavina viikkoina ja sitten jaamme koko, kokemuksia kanssanne. Siinä se, kiitos. Finally, I think we... Kiitoksia viimeisenä Rova Vaas Defkosta. Vai eikö herra? Niin Didie, onko näin? Kyllä, täällä olikin Didia. Kiitoksia. Kiitos. No, Defko haluaisin myöskin onnitella mietinnön laususta. Minulla on maailman terveysjärjestöstä mielipiteitä. Komissio jakaa VTO-kritiikin, mutta, mutta me haluamme, että se kykenee toimimaan vaatimusten mukaisesti ää, ter- kansainvälisten terveysstandardien säätelyssä. Yhden asian totesimme maailman terveysjärjestöstä, WHOsta mandaatti ja se resurssit eivät ole selkeitä suhteessa tällaisen kriisin vaatimuksiin. Jotta mm, paksemme kriisistä ja sen mandaatista ja WHO kapasiteetista maailmanlaajuisesti. Sitä miten tänne pohjassa on ihan aita aihe, mitä tulee terveydenhuoltojärjestelmää kriisistä kriisin sisällä ja me ne terveydenhuoltojärjestelmään alas aieminen voi johtaa siihen, että malaria ja muut sairaudet saattavat levitä ja ihmisillä on muutenkin sairauksia kuin Ebola ongelmana. Komissio on jatkanut nopeasti budjettitukeen ja on etupainottanut sitä, jotta palveluiden jatkamisen on sivaroja vaikka puutteita niissä on. Ja lopettaa sitä ehdotuksen, että ohjelmointia mietittäisiin uudelleen niissä kolmessa valtiossa. Meidän analyysimme on, että ohjelmointimme on relevanttia. Me toimimme sosiaalisektorilla äh, koulutuksessa, Liberiassa ja guinea Conakryssä terveys ja Liberiassa Sierra Leoneissa englantilaiset ja amerikkalaiset tulevat tukemaan terveydenhuoltojärjestelmää olemme jo muotoilleet budjettitukemme näissä maissa. Ottaaksemme huomioon terveydenhuoltojärjestelmän toimintaindikaattoreita. Tässä on siis ohjelmointikysymyksiä. Me voimme vaikuttaa asioihin ja pyrimmekin vaikuttamaan asioihin käynnissä olevien ohjelmien kautta ja identifioimalla tulevaisuuden ohjelmia muuttamatta ohjelmointia pohjimmiltaan tai mullistavasti. Had a lot of input. No niin, Charles, jos voisit lyhyesti vielä kommentoida näitä asioita. Kyllä, kiitos puheenjohtaja. No, muutama asia. Ensinnäkin komissio se sanoa, että no, sanoinkin tämän, että olin kriittisempi alussa, sillä olin kärsimätön näkemään että liittyen tähän, että kansainvälinen yhteisö viivytteli tutkimuksesta terveydestä vastaava komission jäsen oli tässä mukana, mutta myös muita. Mielestäni komissio teki sen, mihin pystyi ongelmaan se, että lähtökohta oli eh, kansainvälinen reaktiojärjestelmä, jossa on puutteita. WHO on sen tunnustanut itsekin, että se ei ole toiminut tarpeeksi nopeasti, joten ei nyt voidaan ottaa tässä mitään merkkiä. Osallistuin Ebola-konferenssiin, jossa pääjohtaja pysyi hiljaa tässä kysymyksessä. Hän olisi voinut ehkä reväillä paremmin ja käydä läpi tilannetta. No, en halua syyttää ketään, enkä osoittaa sormella valiokunnassaan pyydetään päätelmiä tulevaisuuteen liittyen. Ja näissä päätelmissä haluaisin käydä läpi tiettyjä asioita, jotka ovat minusta tärkeitä. Ensinnäkin kaikki tietävät, että oli kriisi kriisin sisällä. No, maisen ei ole täällä, olisi vastannut hänelle muuten. Mutta ongelma näissä kolmessa maassa, no kyse ei ole kulttuuriongelmasta. Ihmiset sairaaloissa, he pelkäsivät, kun he lähtevät pois sairaalasta, että ovat tartuntan saaneet. Joku, jolla oli muun muassa, joka, joka, jonka umpisoli puhkesi, pelkäsi mennä sairaalaan, koska ne olivat täynnä. Ihmisiä lähetettiin pois, heitä ei enää päästy sisään, tai sitten henkilökunnan, henkilökunnan kunta oli kuollut. Liberiassa syyskuussa terveydenhuoltojärjestelmä oli täysin seis. Täytyy sanoa asiat niin kuin ne ovat. Toiseksi tutkimus. No, kaikki olivat lähes yhtä mieltä siitä, että siinä on ongelma. Ongelma on seuraavanlainen. Meillä on velvoitte saada tuloksia. Tulokset, joihin me tähtäämme, on se, että kaikki saavat terveydenhuoltopalveluja tai että sairaat saavat palveluita. Tämä on oikeus, vaikka se ei olekaan kansainvälisissä sopimuksissa ja että sillä ei ole seuraamuksia, jos sitä ei täytetä. Kuitenkin kyse on vaatimuksesta, että tämä valiokunta täyttää tämän, tai ottaa tämän asian huomioon mietinnössä ja kukaan tuskin väittää vastaan. No miten nämä oikeudet saadaan, saadaan toteutumaan? No tehdä niin, että ei pidä pohtia ainoastaan tuottavuutta lääketeollisuuden näkökulmasta. Ja asiaa pitää pohtia myös markkinoiden näkökulmasta. Markkinoiden, markkinoilla on tietty rooli ja niillä on tietty velvollisuudet yhteiskuntaa vastaan. Ja niillä on kuitenkin omat visionsa, omat tutkimusohjelmansa. Mutta Vastauksia ei kuitenkaan ole saatu tiettyihin sairauksiin liittyen, jotka ovat kestäneet kymmeniä, satoja, tai siis ovat koskettaneet miljoonakin ihmisiä, ja minusta vaikuttaa siltä, että kun on kyse ihmisistä, jota ei voida pelastaa, niin tästä oikeudesta on niin tietoisia. Valiokunnan pitää puolustaa myös niitä heikkoja, joilla oikeutta näihin palveluihin, vaikka se pitäisikin olla yleismaailmallinen sanoin aikaisemmin, että tämä vaikuttaa kovin isolta tehtävältä meidän valiokunnallemme. Se, mitä me voisimme tehdä, olisi sanoa selvästi, no niin, tässä periaate, josta olemme jäsen järkähtämättömiä, eli oikeus saada lääkkeitä aikaisemmin. Tätä on käsitelty myös. Vielä tarvitaan siis lisää työtä, jotta tämä oikeus voidaan saavuttaa kaikille No niin, katsotaan mitä voimme tehdä niillä keinoilla, mitä meillä on käytössä. Katsotaan periaatteita ja budjetteja. Katsotaan, miten käy, jos EU ei pysty vastaamaan näihin kysymyksiin. Meidän ei tule tyytyä tähän nykytilanteeseen sellaisena kuin se on. Kunnioita kuitenkin niiden työtä, jotka ovat tehneet valtavasti ponnisteluja. Ja voin sanoa täällä valiokunnassa, että komissio on tehnyt kaiken voitavansa. Mielestäni on pyritty vastaamaan tilanteeseen mahdollisimman hyvin. Olette oikeassa, rouva puheenjohtaja, kun sanot että muutaman vuoden päästä pitäisi tehdä myös arviointia. Meidän pitää, pitää myös käsitellä taloudellisia vaikutuksia. Se vaikuttaa minusta järkevältä, vaikka No, kollegat eivät kommentoineetkaan sitä niin paljon. Sitten täytyy myöntää, että siteerasin Oscar Wilde ja sanoi, että kyynikko tietää kaiken hinnan, mutta ei minkään arvoa. Se on, näin se siis menee oikeasti, sillä hintahan tässä on se, mikä on keskiössä. No, kuinka arvokasta minuutin rauha, mikä on konfliktin hinta, se ei kiinnosta ketään. Nobelipalkintoa ja anneta kenellekään, joka on ennakoinut sotaa, koska siellä on näkyvyyttä. Joten meidän pitää tehdä paljon töitä tämän eteen vielä. Okay, thanks, Charles. Kiitos, Charles. No, se menee varmaankin, niin, että kyynikko tietää kaiken hinnan, mutta ei minkään arvoa tarkistetaan, googletetaan se vielä. Kiitoksia tästä loistavasta raportista. Toivottavasti kollegat. No, Charles antoi selvät suositukset, miten jatkaa, ei ole satoja tarkistuksia, jotta viesti hukkuisi. On selvät suositukset, joista voidaan toivottavasti sopia etukäteen, jotta on selvä viesti valiokunnalta, eikä vain pitkä mietintö, joka sitten hukkuu jonnekin kiitoksia. Kiitos myös komission edustajille pahoittelut tästä, että joudun keskeyttämään teidät. No niin, Görens laatii mietintönsä, sitten jätetään määräaikatarkistuksille sitten kohta kahdeksan kehitystyön rahoitus jälleen kerran tärkeää työtä. Kaikki tiedämme, että YK yleiskokeus järjestetään syyskuussa. Siellä käsitellään kestävän kehityksen tavoitteita sitä ennen. Järjestetään Addis Ababassa kokous heinäkuussa. Ja meilläkin on oma panoksemme tuohon valmisteluprosessiin koskien tuota kokousta. Ja esittelijä Pero Silva Pereira on paikalla, laatinut mietinnöt ja hän saa nyt puheenvuoron. <coughs> Obrigado. Obrigado, president. caros colegas. Kiitos puheenjohtaja, kollegat. Tämä on toinen mielipiteiden vaihto. 24. helmikuuta käytiin ensimmäinen kysymys oli EPn kannasta kehitysrahoituksen suhteen. Ja kuten totesi rouva puheenjohtaja, kysymys on meidän panoksestamme EUn kantaan Addis Abeban konferenssin lähestyessä. Se pidetään heinäkuussa ja lähetämme pienen viiden MEPin delegaation tuohon konferenssiin. Olen yrittänyt, kuten kaikki valiokunnassa, laatimaan mietinnön, joka lähettää poliittisen vahvan viestin, selkeän viestin. Että avainpanoksemme, se minkä me haluamme mukaan EUn kantoihin, ja se, mitä me haluamme. Ja, ja me haluamme myös, että Addis Abeban konferenssi onnistuu. Sitä tarvitaan. Meillä on ollut komission tirnan, tuossa tuli äskettäin. Aikataulut on ollut aika tiukka, että saisimme mietinnön valmiiksi toukokuussa ennen kuin neuvosto hyväksyy loppupäätelmänsä ennen Addis Abebaa. 291 tarkistusta luonnokseen on tehty. Kolmekymmentä niistä on omiani. Ne laajentavat joitakin kohtia alkuperäisessä tekstissä. Ensiksi täytyykin kiittää kollegoita yksilöinä ja ryhmien puolesta. Tämä vastaa kuinka tärkeä asia meillä on käsissä, käsillä. Pyydän hyvää mietintään. Toimin rakentavasti kompromissin hengessä, jotta saamme laajemman konsensuksen valiokunnassa ja parlamentissa. On erittäin tärkeää, että saamme vahvan EPn kannan kaikissa näissä kysymyksissä – Ajatellen, että meillä oli ensimmäinen keskustelu. Ja kaikki tietävät, mikä alkuperäinen kantani on. Pitää sanoa, että meillä on jo laaja konsensus. 2015 jälkeisen kehitysrahoituksen suhteen. Meillä oli viisi ydintavoitetta. Kaikki voivat varmaan olla samaa mieltä. Meidän täytyy ensinnäkin lähestyä rahoitusta holistisesti, globaalisti. Tarvitsemme korkeata valtiollisen kehitysavun tasoa, mutta tarvitsemme tehokasta ja oikeudenmukaisempaa kotoistan kansallisten voimavarojen käyttöä. Ja haluamme myöskin yksityisen sektorin mukaan saavuttaaksemme kestävän kehityksen tavoitteet. Toisekseen EUlla täytyy olla johtava rooli 2015 jälkeisen agendan keskusteluissa. Tämä johtava rooli täytyisi näkyä sitoumuksissamme – aikatauluissa. Meidän täytyy nähdä, että virallinen kehitysapu tuottaa tulosta. Tämä on ihan yhteensopivaa sen kanssa, että vetämme muihin kumppaneihin ja suhteen. He auttavat meitä jakamaan tätä taakkaa. Ja toinen on täydentämisperiaate. Meillä on nämä rahoitussitoumuksemme esimerkiksi taistelussa ilmastonmuutosta varten. Että sinne viedä varoja, jotka on si- siirrytty jo köyhyyden vähentämiseen. Neljännekseen olemme samaa mieltä, että kansainvälinen veroyhteistyö on tärkeää. Ja että meillä on tehokas, oikeudenmukainen verojärjestelmä taistellaksemme verokiertoa ja veropetoksia vastaan. Jotta saisimme kotoiset voimavarat paremmin käyttöön. Viidenneksi täytyy varmistaa, että kykenemme arvioimaan ja valvomaan kaikkea. Että voimme taistella tehottomuutta ja lahjontaa vastaan niin että varat menevät niille, joille pitäisikin. Ja oikeisiin tavoitteisiin. Tässä päämäärämme, ja voimme varmaan poeta tälle konsensukselle, tulee tekemään kompromissi tarkistuksia, jossa otetaan lukuun kollegoiden jättämät tarkistukset. Meillä on 20 tai 24 tällaista kompromissit nippua. En käy niitä nyt läpi. Meillä on melko pien tapaaminen varjostelijoiden kanssa. Voisin kuitenkin sanoa, että jotkut aiheet, joissa kompromisseja tehdään, tekevät politiikasta johdonmukaisempaa – omistajuus, kehitysprosessit, innovoiva rahoitus, yksityisen sektorin raamit, kansainvälinen veroyhteistyö, täydentämisperiaate, tilastojen ja disaggregoidun datan laatu, jotka auttavat seuraamaan, miten hyvin me saavutamme kestävän kehityksen tavoitteita. Mutta painottaisin kollegat, että kysymys on raportin, jossa on selkeä poliittinen viesti. Pitää vastustaa pitkän mietinnön, monimutkaisen mietinnön seireinen kutsua. Joten pyytäisin suopeutanne kollegat, jotta voisimme joustavasti käsitellä jotakin tekstin puolia. Tässä sitten teksti ei tule aivan pilkulleen noudattamaan tarkistuksianne. Mutta tärkein poliittinen kohta on, meillä on tämä käsite nolla versio Addis Abeban loppuasiakirjasta. Tämä loppuasiakirjan lähtöversio on jo olemassa, se on osa konferenssia ja on erittäin tärkeää, että osa mietinnön pääkohdista – noudattaa sitä, mitä Euroopan parlamentissa olemme tehneet. Mitä tulee näihin viitearvoihin virallisen kehitysavun suhteen ja 0,7 prosentin BKT-tukiosuus. Mutta tämä nolla versio viittaa myös julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöhön, kansainväliseen veroyhteistyöhön – ja hallitusten välisen komitean perustamista YK on alaisena. Olemme hyvin lähellä alkuperäistä asiakirjamme, mutta vaikka näin on, pitää tunnustaa, että neuvostossa käytävä keskustelu ei ole kauhean rohkaisevaa. Voisin sanoa, että, että se on juuri päinvastaista. Olemme kuulleet vuotoja useammalta jäsenvaltiolta, että 0,7 prosentin kompromissi ei heitä tyydytä. Tai he eivät ainakaan halua uskottavaa aikataulua sen omaksumiseksi. eivätkä he näitä kannattavan perheet, että veroit maksetaan niillä alueilla, joissa lisäarvoa tuotetaan, mikä on kaivannaistoiminnan kannalta erittäin tärkeää. Ja jotkut jäsenvaltiot vaikuttavat vakotuneelta, että Addis Abeba on vain jotain ohimenevää. Että lähitulevaisuudessa voisi olla mahdollisuus tehdä lisäpäätöksiä. Minkä vuoksi kunnianhimon tasoa reivataan alaspäin Adidas Abeban suhteen. Minä uskon EUn johtavan asemaan. Meidän täytyy saavuttaa tuloksia. Meidän täytyy olla ennakoivia. Varovainen kompromissihetki, pelokas lähestyminen vaarantaa sekä Addis Abeban konferenssin että vastaisten kokousten tavoitteet sellainen tulee olemaan vuoden lopulla muun muassa Pariisissa. Joten poliittinen viestimme on protesti tärkeä ja siksi suulliset kysymykset ovat tervetulleita. Niistä puhumme ensi kuussa. kehitysavun suhteen. Meillä tulee olemaan 15.4. varjoesittelijöiden kokous aamulla. Ja olen vakuuttunut, että kun puhallamme yhteen hiileen, saamme aikaan mietinnön, joka saattaa tämän selkeät, voimakkaat, rakentavat kannat, jotka auttavat Euroopan unionia ja tavoitteiden saavuttamista. Thank you very much. Kiitos. Nyt puheenvuoro ensin varjoesittelijöille. Ensimmäinen puheenvuoropyyntö. No, täällä on jäsen Rybik. Selvä. Ja mik, mik. Niin, haluaisin oikein sydämellisesti kiittää kollega Petro Silva Pereiraa. Hän on hyvin huolella nyt kertonut tästä asiakirjasta ja voin vain onnitella häntä, koska tämä on yksi tärkeimmistä asioista, joista meidän täytyy työstää täällä ja tässähän on kyse siitä, että miljoonien varattomien ihmisten hirveä köyhyys päätyisi menneisyyteen ja siksi meidän tulisi nyt investoida koulutukseen, erityisesti ammatilliseen koulutukseen paikan päällä, varmistaa se, eh, koska eh, väestö ei ilman hyvää e, energi- riittävää energiaa, eh, terveydenhuoltoa ja juomavettä pysty kehittymään mm, ja sitä varten tarvitaan tietenkin vallanjakoa, oikeude, oikeusvaltioperiaatetta ja yhteiskunnallisia rakenteita ja meidän täytyy muistaa, että tässä yhteydessä perhe on hyvin tärkeä perusedellytys henkiin jäämiselle. Meidän täytyisi perustaa tälle pohjalle erityisesti naiset, jotka tekevät erinomaista työtä yrittäjinä ja pienissä rakenteissa. Siksihän me olemmekin sanoneet, että me tarvitsemme oikeastaan näitä naisia, joiden olisi tarkoitus toimia tässä erityisen aktiivisena. Meidän pitäisi se asettaa keskiöön ja myöskin yrittäjyyttä ja äh, erilaisia osuuskuntia tarvittaisiin, jotta tuotteita ja palveluita syntyisivät, jotka tuottavat sitten tuloja. Meillä on Euroopan unionissa tämä ohjelma Enkelit. Tämä on eh, yksi tärkeimmistä ohjelmista, kun naiset ovat eh, keränneet kokemusta rahoituksesta ja kaikista niistä rakenteista, joita tarvitaan menestystä varten, eh, niin meidän pitäisi tukea näitä Enkeleitä ja sitten myös tätä Erasmus nuorille yrittäjille, että pienet pienet yrittäjät näkevät, miten asiat hoituvat meille, että me näemme, mitä ongelmia heillä on, että tuemme tätä mikrorahoituksella, se on oikeastaan itsestään selvää. Siksipä myös tämä kysymys, miten voimme antaa tätä rahoitustukea ja minä tietenkin tuen tätä 0,7 prosenttia BKT tietenkin, sen pitäisi olla oikeastaan enemmän, mutta kysymys vaan kuuluu, että mitkä jäsenvaltioista me pystyvät eh, nämä 0,7 prosenttia eh, varmistavaan, kun otetaan huomioon vaikea taloudellinen tilanne. Meillä on korkea nuorisotyöttömyys monissa eteläisissä jäsenvaltioissamme ja siksi tämän pitäisi olla kansainvälinen poni ponnistus ja tämä onkin YK on tavoitetta yhdessä muiden teollisuusvaltioiden kanssa. Emme ainoastaan saavuta tätä tavoitetta, vaan nostamme sitä myös ja täytyy nähdä ihan selvästi, että ne voitot, joita näissä valtioissa äh, saadaan, ne on tietenkin myös verotettava siellä, koska riittävien verotulojen saaminen on erittäin tärkeää. Tiedämme, että ähm, biljoonia menee veroparatiiseihin ja päätyy epäselviin kansalaisjärjestöihin. Niitä käytetään sellaisiin tavoitteisiin, jotka eivät ole laisinkaan meidän tavoitteidemme mukaisia ja siksi on tärkeää, että luodaan toimivia järjestelmiä, verovirastoja ja antaa niille teknistä tukea näissä maissa, koska usein sillä ei ole kokemusta siitä, miten tämä järjestetään. Ja lopulta on myös kyse siitä, että löydämme yksityisiä lahjoittajia, jotka yhdessä ehkäpä Euroopan investointipankin kanssa – monistaisivat julkista äh, määrärahoja äh, yksityisen määrärahan, määrärahojen kautta. Tämä niin kutsuttu blending, vähän niin kuin Junckerin suunnitelma. Meillä on jo äh, kansainvälisiä säätiöitä, jotka tässä asettavat selkeitä standardeja, joten meidän tehtävämme valiokuntana on mm, luoda uusia standardeja kehityspolitiikassa katsoa, missä me pystymme saamaan aikaan parannusta ja uskon, että tässä äh, Pedro Silva Pereiralla on oikeat tavoitteet ja me yritämme häntä tukea niin paljon kuin mahdollista. Kiitoksia. Lola San... Kiitos Lola Sanchez. Seuraavaksi Mario Presidenta. Kiitos puheenjohtaja. No ennen kaikkea haluaisin sanoa Silvalle, että kiitämme häntä hänen tekemästä työstä. Meistä tämä luonnos on hyvä. Ja haluamme, että tässä kysymyksessä ollaan hyvin kunnianhimoisia. Pitäisi muistuttaa seuraavista osatekijöistä. Ensinnäkin mitä tulee avustamme tietoisia siitä, että pitää keskittyä maihin, jossa tilanne on kaiken heikoin, mutta unohtamatta, että on tiettyjä on erilaisia köyhyyden taskuja muissakin maissa, vaikka ne saattavat vaikuttaa näkymättömiltä, joten tehokkuutta pitää parantaa, harmonisointia ja pitää tarkastella näitä prioriteetteja, jotka usein jäävät huomiotta. Ja avoimuutta pitää myös lisätä puolin jos toisin. Lisäksi pitää painottaa avainsektoreita, muun muassa terveys- ja koulutusalaa. Tämähän on nähty jo aikaisemminkin Ebola-kriisi-asioissa lisäksi. Huomataan, että mitkä ovat kehitysavun rajat, mitä tulee näihin avustuksiin, niin pitäisi määritellä selvät puitteet, selvät aikataulut, jotta voidaan, voidaan laadullisesti ja määrällisesti sitoumuksemme vahvistaa. Mielen tulevat terät tutkimukset, jotka osoittavat, että 60 prosenttia tuista palautuu OECD-maihin, joten kyse on rahasta, jota lähetetään sinne, mutta mikä ei jää näihin maihin, vaan palaa. Mitä tulee julkisen talouden vakauttamisesta, tämä on tärkeä kysymys, mutta toisaalta kysymystä pitää käsitellä YK eikä OECDssä, sillä tässä on kyse lahjoittajista, jotka eivät anna ääntään etelän lahjoittajille. Mitä tulee sektorin rooliin, siinäkin kaikkia pitää katsoa kriittisesti, pitää pysyä valppaana. Ja pitää olla tietoinen siitä, että vipuvaikutus sektorilla ei ole mikään ihmelääke, ja mitä tulee velkojen peruuttamiseen, pitää ottaa huomioon ihmisoikeudet. Jokaisen oikeudet pitää takaa, ja ne ovat tärkeimpiä kuin mikään muu. Pitää integroida myös keskinäisen vastuun kysymykset vastaanottajan ja, vast- ja saajan välillä. Ja velan uudelleen järjestely pitää miettiä myös YK näkökulmasta. Ja Velan legitimiteetin arviointi on meille tärkeä kysymys, mikä pitäisi myös mainita, ja sitä pitäisi keskustella YK puitteissa. Ja haluaisimme keskustella näistä periaatteista jatkossa myöskin. No, then Maria Hoibu, but first... Kiitos ensin Naat, sitten Hoibru. Kiitos. Olen jättänyt jotakin tarkistuksia itsekin koon kahdeksan ja yhdeksän kanssa – Tämän, tämä on siksi, että 0,7 on välttämätön, mutta ei riittävä ratkaisu. Jos emme ole tehokkaan avun käsitettä, niin silloin me kastelemme puutarhaa, jossa ei mikään kasva. Nigeria esimerkiksi on rikas maa. Gabon on rikas maa. Angola on poikkeuksellisen varakas. Päivätässä Guinean tulla taas muistuttavat Portugalia tai Kreikkaa. Ja nämä ovat huikean lahjattuja maita. Kysymys ei ole varoista, vaan korruptiosta. Kehitys ja korruptio menevät, vetävät ihan eri suuntiin. Kaikki apu, joka menee korruptoituneita kanavia pitkin, päätyy Sveitsin pankkeihin ja menee paikallisiin korruptoituisiin käsiin. Joten on, meillä on hieno mietintä, mutta täytyy tehdä selväksi, että täytyy tehdä kytkös kehitysavun kanssa kehitys ja korruption välillä. Muuten emme pääse minnekään. Ja sitten toinen kohta, josta teen tarkistuksia. Kysymys ei ole ainoastaan infrastruktuurin rakentamisesta, vaan sen ylläpitämän ylläpidettävyydestä pitkällä aikavälillä. Jos on Afrikassa matkustanut eikä millään virallisella kierroksella, on vaan on nähnyt todellista Afrikkaa, on nähnyt satoja infrastruktuurin raatoja, tai jotka olivat ennen kouluja tai sairaaloita osin EU-rahoittamia tyhjiä. Sisällä ei ole mitään kaikki on myyty pois, tai sitä ei ollut paikan päällä alun perin. Usein vastaisa puoli Afrikan maassa siltä oltaisiin vaadittu jotain sitoumuksia henkilöresursseista tai materiaalista. Mutta näin ei tapahdu. Ja jälleen avainsana on korruptio ihan on turhaa, että EU sulkee silmänsä ja rahoittaa tällaisia projekteja, joka merkitsee rakentamista, koska se on se korruptiokanava. Ihmiset, jotka ovat hallituksen kanssa kytköksissä, kykenevät keräämään lahjuksia. Meidän täytyy kyetä, ihmisen täytyy kyetä miksi joku ei toimi tai muuten hanat pannaan kiinni. Muuten vaurastamme, varastutamme vain paikallista harvainvaltaa kehitysavun sijasta ja tämä on yhä. Se kun näyttää teille koulua, sitä miettii mitä olet tehnyt. Olette antaneet korruptoituneille ihmisille, mutta jälleen kirjoitan esitelle hyvästä työstä. Kiitos Maria Hoibruk. Sydämelliset kiitokset. Minäkin kiitän tästä mietinnöstä oikein sydämellisesti herra Pereira. Ja olemme tietenkin oikein iloisia, että tämä rahoitustavoite 0,7 prosenttia PKTstä on otettu tähän mukaan. Ja eh, herra Rybik, jos sanotte, että myös Euroopan unionissa on katsottava, mitkä mm, eh, jäsenvaltioista siihen kykenevät. Mutta jos ajattelen omaa valtiota, niin Saksan liittotasavalta, joka juuri sanoi, että se on 800 tuota lisännyt ja meillä oli vain 0,4 prosenttia ja meillä oli jo kolme neljä vuotta sitten 0,36 prosenttia. Mä vieläkään ole päässyt tähän 0,7. Kyllä minä ymmärrän, että kriisimaissa on oltava varovaisempia, mutta kyllä meillä on ihan tarpeeksi sellaisia valtioita, joissa vielä on taloudellista voimaa. Olen myös hyvin iloinen siitä ehdotuksesta, että luotaisin kansainvälinen elin, joka veroyhteistyön kansainvälisellä eh, tasolla eh, asettaisi YK katon alle. Se on tärkeä asia, koska tietenkin verot on maksettava siellä, missä tuotanto tapahtuu ja voitot eh, syntyvät, eikä pidä tukea sellaisia verojärjestelmiä, joissa oikeastaan avataan ovet mm, veronkierrolle mielestäni. Ja kun me nyt kerran olemme tässä äh, verotusasiassa ja veroyhteistyössä, tehän halusitte nämä tarkistukset mielellään tämmöisenä ryppäinä, niin oli, olisi muutama asia, jotka tähän mietintöön pitäisi kirjata. Esimerkiksi oikeudenmukainen äh, maailmanlaajuinen verojärjestelmä, siihen olisi viitattava, ja myöskin EUn rooliin ja puitteisiin EUssa, jossa aina vain onnistumme luomaan veroparatiiseja tai siirtämään rahoja näihin veroparatiiseihin ja ylikansalliset yritykset, mutta myöskin yksityishenkilöt eivät vain tässä kanna vastuutaan. Eli tämä kilpailu siitä, että kenellä on alhaisimmat verot ja kuka saa sitä tavoin houkuteltua yrityksiä luokseen, niin sen on loputtava. Eurooppalaisilla valtioilla on useampia verosopimuksia kehitysmaiden kanssa ja tässä annetaan verohelpotuksia yrityksille. Tämäkin on nostettava esiin tässä mietinnössä, koska tällä tavoin oikeastaan toimitaan näiden maiden paikallisia verotusjärjestelmiä vastaan. Se, mikä myöskin on nostettava esiin, on tämä valtaisa äh, rahoituksen raho, äh, menetys ja kehitysmaissa laittomien äh, rahavirtojen kautta. Ja vuodelta 2007 on tutkimus, joka osoittaa, että määrät, joita menetetään laittomien rahavirtojen kautta, ovat kaksi kertaa niin suuria kuin se määrä rahaa, joka näistä maista puuttuu. Eli kaksi kertaa enemmän mm, rahaa katoaa laittomien rahavirtojen kautta kuin mitä me pystymme näihin valtioihin edessä antamaan. Eli tämäkin asia on otettava mielestäni huomioon tässä mietinnössä. Ja sitten viimeinen asia yksityissektorista. Te näette sen suurena mahdollisuutena, herra Rybik. Minä näen tässä myös riskin, nimittäin sen, että julkinen eto ei aina voita. Jos me asetamme jos me emme aseta yksityiselle sektorille ohje nuoria ja suuntaviivoja, tämä ei ole tietenkään mikään mm, ratkaisu kaikkeen, kuten edustaja Sanchezkin sanoi, mutta jos meillä on hyvät yritysvastuusäännöt, niin sillä tavoin voimme yksityissektorin ottaa mukaan, mutta kyllä nämä säännöt on oltava olemassa ja ne on mainittava tässä mietinnössä. Um, Kiitos. Nyt sitten Matot ja Koomo Defkostainen hän oli sanoa jotakin. Kyllä, kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin kiitos ja kiitos esittelijälle erinomaisesta mietinnöstä. Se on hyvin lähellä komission kantaa. Mielestäni, niin kuin esittelijä itsekin sanoi, keskustelu on hyvin ajankohtainen siksi, että keskustelut New Yorkissa alkavat muutaman viikon päästä näistä zero drafteista eli nollaluonnoksista. Eli nyt on oikea aika lähettää voimakas viesti, niin kuin esittelijä sanoi. Nyt on myös ajankohtaista siksi, että keskustelut ovat alkaneet EU:ssa komission tiedonannon perustasta 5. helmikuuta ja se meitä pyritään hyväksymään neuvoston päätelmät toukokuun loppuun mennessä tästä hyvin tärkeästä asiasta. Lisäksi myös se, mitä mainittiin, että miten tärkeää on, että on kattava lähestymistapa. Tässä tarkastellaan kolmea suurta tapahtumaa tänä vuonna. Ensimmäinen heinäkuussa Addis, toinen syyskuun huippukokous 2015 jälkeistä toimista ja kolmas ilmastonmuutoskonferenssi Pariisissa loppuvuodesta. Eli näiden välillä on selvä yhteys näiden kolmen tapahtuman ja Addiksen menestys tulee vaikuttamaan välttämättä muihin tapahtumiin. Joten on tärkeää tarkastella tätä kokonaisvaltaisesti, mitä me tarvitsemme. Eli jos ajatellaan 2015 jälkeistä strategia täytäntöpanoa mukaan lukien ilmastotoimet – Lisäksi on myös tärkeää, että tätä tarkastellaan kattavasti siksi, että mielestäni on tietoisuutta siitä, että ei ole ihme lääkettä, yhtä ratkaisua. Tätä kaikkia pitää tarkastella kattavasti. Kaikkia osa pitää katsoa, niin kuin mainittiin, muun muassa yksityinen sektori, verotus on hyvin tärkeää, yksityinen sektori, avun tehokkuus, hyvä hallinnointi. Nämä ovat kaikki tärkeitä asioita totta kai sitten tämä 0,7 prosenttia kysymys. Keskustelut ovat alkaneet jo EU-ssa poliittisella tasolla siitä. Tavoitteena on saavuttaa sopimus toukokuuhun mennessä. Toivottavasti tästä hyvin tärkeästä asiasta mielestäni meille on selkeää komissiolle, että sitoutuminen 0,7 prosenttiin on tärkeää. Pitää lähettää voimakas positiivinen viesti jotta saadaan aika menestyksekäs lopputulos Adiksessa. Lopuksi sanoisin vielä, että olen samaa mieltä siitä, että ei pidä unohtaa erinomaista tehokasta monitorointi- ja uudelleentarkistusmekanismia, sillä näin ollen varmistamme tämän strategian menestymisen. Ja se tapahtuu ainoastaan silloin, jos voimme myös antaa panostuksemme tähän seurantaan mekanismiin, joka perustetaan. Kiitos puheenjohtaja. Puheenvuoro nyt esittelijälle. Takaisin Pedro, ole hyvä. Obrigado, president. Kiitos puheenjohtaja. Muutama lyhyt huomio. Aloittaisin kiittämällä kollegoita ystävällisistä sanoista mietintöni suhteen – kiittäisin heitä myös panoksestaan. Ja he vahvistavat uskoani valiokunnassa ja parlamentissa kokonaisuudessaan on paljon yhteistä pohjaa. Vähän vaikeammissakin kysymyksissä. Kuin myös muissa aika monimutkaisissa asioissa. 0,7 prosenttia siitä on aika paljon. Sopua, kansainvälinen veroyhteistyö, oikeudenmukainen verotus, jokainen puhuja viittasi siihen. Hyvä hallinta myöskin. Oikeudet koulutukseen, terveyteen, naisten oikeudet, sosiaaliset oikeudet. Kaikilla näillä alueilla kykenemme työstämään mietinnön jossa on selkeä epen kanta. On muitakin asioita. Se vaaditaan vähän enemmän luovuutta kaikkia tyydyttävän sanotuksen luomiseksi on tunnettua. Että yksityisen sektorin panosta arvostetaan, mutta haluamme varmistaa, että se panos tukee kestävän kehityksen tavoitteita. Täytyy olla julkisen sektorin velkaan ja monenkeskeiset velan saneerausohjelmat, joihin on viitattu. Haluan viittaamaan siihen, me haluamme siihen laajan konsensuksen. Täällä Naat sanoi. Kysymys tehokkuudesta ja taistelu lahjontaa vastaan. jos tulee mietintään. Ja toivottavasti löydän muotoilut, jotka heistävät kaikkien panoksia, mutta... Mutta me olemme saamassa aikaa mietinnön, joka antaa poliittista lisäarvoa neuvotteluissa. Tämä vahvistaa jo kantaa. Ja kannustaa unionia parempiin kannanottoihin joka on loppujen lopuksi hyödyllistä. Ei vain osallistumalla EPtä. tä. objetivos à escala global. Ja näin politiikka voi saavuttaa tavoitteensa maailmantasolla. Just... Kiitos. Muistuttaisin, että äänestys on 20. päivä ja esittelijä työstää kompromisseja, jotta äänestys on selvä ja jotta meillä on selvä viesti ulospäin. Joten kiitoksia kovasti tehdystä työstä ja myös muille, jotka ovat työstäneet tätä asiaa kaikille muille, jotta on pyritty löytämään selvä kanta, jota viedään sitten täysistuntoon. No niin, siirrytään eteenpäin. Kohta yhdeksän pyydän Susanne Mallaunin paikalle, missä hän on. Jos voisit tulla paikalle. Luulen, että ihmiset näkevät tämmöisiä, No, mutta Susan Mallon on yksikön päällikkö humanitaarisen avun ja pelastuspalveluiden pääosastossa, ja me puhumme PAM-syklonin vaikutuksista Vanuatun saareen, ja me kaikki tiedämme, että parisen viikkoa sitten kaistuttava hirmumyrsky vaikutti saariyhteisöihin, ja tuhannet kärsivät tästä puolet väestöstä, ja parannuksia on tapahtunut viime päivänä ymmärtääkseni, mutta kollegat pyysivät, että että käytäisiin keskustelua lyhyesti siitä, mitä on tapahtunut, mikä EUn toimet ovat olleet, miten asiat kehittyvät. Joten en tiedä, äänsinkö nimen oikein Malaun vai Malaun, joten Susan Malaun, olkaa hyvä. Thank you very much, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos valiokunnalle kutsusta tänne. Puhun siis toimista, joihin ei ole ryhtynyt tämän syklonin myötä, niin kuin puheenjohtaja huomatte, kuten tiedätte, 13. maaliskuuta parisen viikkoa sitten trooppinen hirmumyrsky PAM teki tuhojaan Vanuatulla. Kyse oli tu- yksi tuhoisin ja voimakkain sykloni ö, eh, historiassa. Se oli aste noin viiden eh, voim- voimakkuuden arvoinen, mikä on hyvin voimakas. Ja tämä koska tietysti Port Villa on vanhoton pääkaupunkia, mutta niin kuin puheenjohtaja huomautti, kaiken kaikkiaan yli kaksi kolmasosa itse asiassa Vanuatun väestöstä kärsi tästä. Ja tämä on suhteessa hyvin paljon absoluuttisesti puhutaan 160 000 ihmisestä, mutta siis kaksi kolmasosa väestöstä heihin vaikutti tämä myrsky, mikä on valtava taakka mille tahansa valtiolle. Tuhot, mak- jotka sykloni aiheutti, ovat olleet merkittävät. Valtavia tuhoja infrastruktuureille, lailla levinnyttä tuhoa muun muassa taloille ja muille. Ja palvelut ovat kärsineet, vesi, terveyspalvelut, sähkö, televiestinnät. Lisäksi vakavasti kärsivät myös maatalous- ja kalastussektori, mikä on suuri huolenaihe siksi, että ne ovat tär- hyvin tärkeitä elinkeinoväestölle ja se vaikuttaa myös pitkällä aikavälillä väestön elinkeinon. Haluaisin kuitenkin huomauttaa, että PAM-sykloni teki siis paljon tuhoa ja vanua tulla mutta lisäksi se vaikutti moneen muuhunkin saaren, erityisesti Kiribatiin, Tuvaluun ja Solmonsaariin – tuulet eivät vaikuttaneet siihen niin voimakkaasti, mutta tulvat, jotka tämä hirmumyrsky aiheutti. Jälleen kerran olla kolmella saarella tuhoja oli monenlaisia, muun muassa juomavettä ja elintarvikkeita ei ollut paljon tarjolla sen jälkeen. EU, kuten tiedätte, toimi nopeasti ja osoitimme solidaarisuuttamme vanuatulaisille vain muutama tunti syklonin jälkeen. Hätäapua annettiin 100 miljoonaa euroa, siitä ilmoitettiin siis. Ja myös kaksi asiantuntijaa lähetettiin komission puolelta. He arvioivat tarpeita näille toimille ja olivat yhteydessä paikallisiin hallitukseen ja myös paikalla järjestöihin oltiin yhteydessä. Ja saman aikaan, mikä on myös hyvin tärkeää, on, että tapahtui koordinaatiota Ekon, Defcon ja muiden toimijoiden kanssa Brysselissä ja paikan päällä, sillä on selvää, että hirmumyrskyn vaikutus oli valtava ja näin oli tärkeää saada välittömät tarpeet täytettyä, mutta piti myös ajatella väestön tulevaisuutta. Ja tämän takia tarvittiin läheistä yhteistyötä eri yksiköiden ja pääosastojen välillä. Tuhot olivat siis valtavat, jotka tämä myrsky aiheutti siitä huolimatta. Humanitaariset tarpeet ovat yllättävän, no ei niin valtavat kuin mitä voitaisiin kuvitella, eivät niin valtavat kuin muissa kriiseissä. Toisaalta tämä johtuu siitä, että väestöön asuu rajattu määrä noilla saarilla, mutta toisaalta se johtuu myös siitä, että risk- katastrofi varautumistoimenpiteet on pantu täytäntöön aikaisemmin ja niillä avulla kriisin vaikutus oli pienempi. Eli spam-sykloni osoitti jälleen kerran selvästi ja äänekkäästi, että katastrofiriskien vähentäminen on tehokasta, toimivaa ja sillä voidaan pelastaa ihmishenkiä. Kuten tiedätte, kuolleita pam jälkeen oli 11, mikä on korkea määrä, mutta onneksi ei, tämä määrä ei ole niin korkea kuin olisi voitu pelätä, ottaen huomioon tämä myrskyn voimakkuus. Tiedätte myös se, että miten tärkeä siis tämä katastrofin riskin vähentäminen on. Sitä on korostettu viime aikoina viime aikoina strategioissa ja se on otettu myös voimakkaasti esillä eri alueneuvotteluissa ja huippukokouksissa, jossa käsiteltiin Aasian ja Euroopan asioita Tyynellä merellä – ekopääosasto on investoinut vuodesta 2009 asti näihin katastrofin varautumistoimiin ja viestintään siksi, että tämä on, alun hyvin altis näille katastrofeille. 2009 lähtee 8,8 miljoonaa euroa on kohdennettu katastrofien riskien vähentämiseen. Ja on ollut hyvin kannustavaa nähdä, että saatiin konkreettinen osoitus siitä, että nämä investoinnit ovat kannattaneet, koska järjestelmät, joita tuettiin humanitaarisen katastrofiriskitoimien avulla, no siis nähtiin ne toiminnassa, nähtiin, että paikan päällä järjestäydyttiin ja nähtiin, että näihin toimiin ennen kuin tämä myrsky saapui saarille tämän avulla säästettiin siis ihmishenkiä. Mitä tulee monetaariseen vastaukseen 24. maaliskuuta YK, YK esitti vetomuksen 29 miljoonalle dollarille noin, mikä tarkoittaa kattavaa kansainvälistä vastausta Sarana päivänä oli saatu kasaan jo 18 miljoonaa dollaria. Ja tämä on hyvin korkea luku, jos ajatellaan aikaisempia YK vetomuksia haasteet, jotka liittyvät humanitaariseen apuun. No niitä on kahdenlaisia. Toisaalta koordinointi, toisaalta logistiikka. Tämä tulee koordinointiin. On melko paljon kansainvälisiä avustustyöntekijöitä paikan päällä. Heitä on lähetetty siis Vanuatulle. Ja lisäksi paljon on ollut myös muita, esimerkiksi tuotteita, joita on lähetetty Vanuatelle. Hallituksella on kuitenkin vaikeuksia käsitellä näitä asioita Toinen suuri haaste, kuten voitte kuvitella, liittyy logistiikkaan Vanuatu. Siinä on 82 saarta tässä valtiossa. Monissa niistä ei ole lentokenttiä tai satamia, joten kyllä se on valtavasta logistisesta haasteesta. Komission humanitaarinen vastaus sen takia on keskittynyt äh, näihin tärkeimpiin tarpeisiin, näissä hätätilanteissa. Olemme tukeneet sitä, että on perustettu hätäviestintäkeskuksia näihin ulkoisiin saariin. Lisäksi olemme lähettäneet juomavettä ja teknistä tukeakin tarjoamme, eli miten voidaan parantaa muun muassa suojarakennuksia, sillä kuten tiedätte, hyvin yksinkertaisin tekniikkoin, jotka ovat melko halpoja, on melko helppoa parantaa tai siis rakentaa parempia suojia muun muassa tämänlaisissa kriiseissä, jotka nähtiin Vanualta pari viikkoa sitten. Ja pitää tiedostaa, että sykloni ei vaikuttanut sanotaan Vanuatuun, joten olemme myös tarvinneet tukea kansainvälisen punaiselle, kansalle punaiselle ristille ja antaneet perusapua kirivatille Tuvalulle ja Solomon saarille. Lisäksi jatkamme sitä, että korostamme tätä katastrofiriskien vähentämistä Tyynellä merellä. Eli tiettyjä määriä on jo korvamerkitty näihin toimiin Tyynellä merellä vuonna 2015, mutta sen lisäksi meillä on kolme hanketta, joita rahoitamme niiden avulla – pyritään rakentamaan, sitä pyritään lisäämään kestävyyttä ja valmistautumista näihin katastrofeihin. Suurin hanke pannaan täytäntöön Vanuatussa itsessään. Siellä konsolidoimme aikaisempien hankkeiden suorituksia nyt tavoitteena on vahvistaa entisestään valmiuksia, varau- valmiuksia siihen, että voidaan varautua katastrofeihin. Tämä tapahtuu paikallis-, alue- ja kansallistasolla. se pyritään tekemään valistustyötä vanuotua, vanuotulaisten parissa, sillä totta kai nyt maaperä on entistä hedelmällisempi tällaiselle toiminnan lisäksi on kaksi muutakin hanketta, jotka olivat siihen, että katastrofiriskejä vähennetään. Ne kattavat Vanuatun ja muita Tyynenmeren saaria. Yhdessä yksi päättää Fidjin ja Vanuatuun. Tässä tarvita, tarvitaan tukea muun muassa maaseutualueille. Siinä näytetään, mitä tekniikoita on olemassa, mitä maanviljelystekniikoita on olemassa, jotta ne ovat katastrofikestävämpiä. Ja toinen hanke keskittyy erääseen kouluhankkeeseen. Siinä tämä kaikki katastrofiin valmistaminen integroidaan koulujen opetussuunnitelmiin, jotta uusi sukupolvi tietää paremmin uusista tai mahdollisista katastrofeista. Ja tämä hanke on siis Fitchillä, Vanuatulla ja saarilla. No niin, mikä nyt on hyvin tärkeää, on keskittyä siihen, että lisätään kaikkien haavoittuvaisimpien kestävyyttä ja pitää varmistaa, että on selvä yhteys humanitaarisen avun ja kehitysavun välillä. Ja tarvitaan kunnon rahoitus sille, että tapahtuu jälleen rakentamista rakentamisen tarvehan on valtava puheenjohtaja. Pyytäisin nyt kollegaani DEFCO-pääosastolta täydentämään, mitä siellä on tapahtunut paikan päällä. Kiitoksia. No niin, nyt sitten Junkers Defcosta, joka haluaa puhua tulevaisuudessa sitten puheenvuoron saa Ricky Guerrero. Well, thank you very much for, uh... Kiitoksia oikein paljon, että meille annettiin tämä mahdollisuus. Minä puhun paljon lyhyemmin, koska meidän työmme on vielä käynnissä, mutta sanoisin, että olemme onnistuneet käynnistämään humanitaarisen kriisin jälkeisen vaiheen. Ei ole kyse siitä, että odotetaan, että humanitaarinen kriisi päättyy ennen kuin yhdistetään hätäapu kehitykseen kehitysapuun. Tämä on helpotettunut huomattavasti se, että olimme heti paikan päällä yksi kollegoistamme. Kuten tiedätte, meillä ei ole edustustoa Vanuatulla, meillä on Honiarolla, Lomonin saarilla edustusto. Sie, ja yksi kollegoista me kuitenkin sattui olemaan Vanuatulla, kun sykloni iski ja hän oli siellä ensimmäistä kahdeksan yhdeksän päivää syklonin jälkeen, joten hän saattoi ryhtyä toimimaan saman tien lisäksi. Ää, Lisäksi mobilisoimme kaksi kollegaa Bangkokista, jotka olivat aivan alusta asti siellä ja tällä tavoin Eko ja EFKO pystyivät tekemään oikein läheistä yhteistyötä. Me olemme olleet paikalla sen jälkeen ja tulemme olemaan ainakin huhtikuun loppuun mennessä siellä paikalla. Miksi? Koska on tietenkin erittäin tärkeää, että humanitaarisen avun jälkeen me valmistelemme toimia tai hallitusta valmistelemaan toimia, joka auttaa väestöä palaamaan takaisin normaalitilaan tai parempaankin tilaan. Ja ensimmäinen asia, jonka teimme, oli se, että kysyimme, pyysimme hallitusta varmistamaan, että kaikki koordinoidaan. Usein on hyvin paljon hyvää tahtoa kansainväliseltä yhteistyöltä heti, yhteisöltä heti, kun tällainen katastrofi iskee, mutta pitäisi nyt jotenkin ohjata tätä kansainvälistä yhteistyötä ja varmistaa, että heidän tukensa yhdistyy ja aina tehokasta. Se ei aina ole ihan helppoa. Meillä oli vähän enemmän äh, mahdollisuutta varmistaa tämä humanitaarisen avun jälkeiselle avulle, koska äh, suora humanitaarinen apu se vain lennätetään sinne ja sitä on vaikeampi koordinoida. Meillä on hyviä uutisia, koska olemme tehneet äh, käyneet keskusteluja Maailmanpankin ja YK kanssa, jotka ovat kumppaneitamme. Meillä on tällainen kriisin jälkeisten tarpeiden arviointivälineistö, jonka voimme ottaa käyttöön nopeasti ja joka perustuu kansainvälisiin hyviin käytänteihin. Sitä on hyödynnetty useissa valtioissa ja olemme e, ehdottaneet hallitukselle, että jos se tarvitsee tukea, niin me autamme heitä tekemään tämän kriisin jälkeisen tarveanalyysin ja me saimme tänään hallitukselta kirjeen, että he haluavat hyödyntää tätä välineistöä, joten EU yhdessä Maailmanpankin ja YK kanssa tulee koordinoimaan tätä kriisin jälkeisten tarpeiden arviointia. Tämä äh, arviointi kestää varmaankin ainakin huhtikuun loppuun asti. Tämä äh, johtuu ainakin siitä, että tämä ähm, maantieteellinen tilanne on hyvin monimutkainen. Ainakin kahdeksan suurta saarta on kärsinyt, joten tarpeiden Analysointi kestää jonkin aikaa, meillä on useita klustereita, me tulemme osallistumaan tähän. Ja lisäksi sovittiin, että EU osallistuu siihen ryppääseen, joka käsittelee maataloutta, maaseudukehitystä ja kalastusta. Miksi me olemme erityisesti kiinnostuneet siitä? No siksi, että 11 kehitysrahaston keskiössä on maatalous ja maaseudun kehitys, jota me autamme hallitusta nyt tunnistamaan maatalous- ja maaseudun kehitystarpeita, jotta voimme varmistaa, että kansallisen indikatiivisen ohjelman tavoitteet auttavat hallitusta ratkaisemaan syklonin jälkeisiä ongelmia ja maanviljelijöitä selviämään sen vaikutuksista. Toinen asia, jota me teemme ja vieläkin teemme, on se, että katsomme, mihin toimiin olemme tähän asti ryhtyneet. Meillä on budjettituki operaatio käynnissä Vanuatulla vain muutama viikko ennen kuin sykloni iski. Me teimme 3,1 miljoonan euron ensimmäisen maksuerän ähm, budjettituki ohjelmassa. Tämä oli sattumaa, mutta tämä sattuma oli hyvin oikea-aikainen, koska hallitus tietenkin tarvitsee määrärahoja kriisin jälkeisen tilanteen hoitamiseksi ja olemme pohtineet sitä, että voitaisiinko mahdollisesti nostaa budjettituki äh, tuen määrää Miksi? Koska syklonin jälkeisessä tilanteessa, kun ollaan jälleen rakennuksessa, erityisesti kun yritetään kehittää, niin se tulee tietenkin kovasti rasittamaan hallituksen budjettia. Ja tämä tulee rasittamaan budjettia ihan äärimmäisyyksiin asti, ja siksi me nyt katsomme, että pystymmekö nostamaan, nostamalla budjettituen määrää antamaan teille vähän enemmän joustoa budjettiinne, jonka avulla pystytte nopeuttamaan äm, instituutioitenne ja varojenne käyttöä vuonna 2015 ja 2016. Katsomme tätä kriisin jälkeistä arviointia. Se tulee äm, auttamaan meitä tässä päätöksenteossa. Katsomme myös alueellisia ohjelmiamme, joitakin mm, kertoja täällä siihen viitattiinkin, miten voimme ottaa sieltä varoja käyttöön ja auttaa maata selviämään näistä tilanteista. Tässä kaikkein tärkeimmät asiat. Kiitos puheenvuoro saa nyt Gerero Salom, joka oli Sendaissa. Siellä järjestettiin katastrofiriskin vähentämisen konferenssi ja sitten Maria Hoivulla. Sí, gracias. Kiitos. Ja kiitos Ekon Devcon edustajille kattavasta informaatiosta, jota olette antaneet meille vanohtusta. ja lähisaarista ja kansainvälistä reaktiosta, erityisesti eu reaktiosta. No, Malam sanoa, että, että tämä oli voimakkain pörrymyrsky, jota alueella oli koskaan havaittu. Se osoittaa, että se osoittaa, että nyt on alkamassa ilmastollinen kausi, joka panee meidät miettimään, minkälaisia luonnon katastrofeja tulevina vuosina on koittamassa. Ää, katastrofin hallinta, pelastustoimet, ovat tyydyttäviä, koska se, ne osoittavat, että meidän riskinhallinta, katastrofin hallintatoimen ovat parantuneet. Ja myös ennaltaehkäiseviä toimia tehtiin. tuhoja on tapahtunut. Hengenmenetyksiäkin, mutta vähemmän kuin jos noita ennaltaehkäiseviä toimia ei oltaisi tehty etukäteen. Minulle on tervetullutta, että EU reagoi nopeasti. Olin Sendaissa tuolloin. kansainvälisessä riskien vähentämiskonferenssissa ja näimme, millä vauhdilla ihmiset, Rava Georgieva, Stylianidis ja Sörensen reagoivat erittäin nopeasti. He kaikki tuossa konferenssissa. saivat viestinnän toimimaan, vesihuollon. Tämä reaktio oli positiivinen. en EKD, jotka totesivat, että meillä oli koordinaatio-ongelmia. Se on luonnollista tällaisissa katastrofeissa. Ne täytyy paikan päällä ratkaista. Mitä olemme oppineet? Täytyy jatkaa kriisinhallintaa katastrofiin reagoimista jatkaa tuhoutuneiden alueiden uudelleen rakentamista ja korjaamista. Yksi toimisto, joka mainittiin, on tarkastella alueellisia ohjelmia, että sieltä voitaisiin vapauttaa varoja. Ja tarvitaan budjettitukea joka auttaa Vanuota reagoimaan kriisiin 2015-2016. Jos tarkastellaan dataa, 75 000 ihmistä on yhä väärässä. Heidän perustarpeensa majoitus, ruoka, vesi ja lapsi, jotka ovat mennä kouluun. Viestintäongelmia, etäisempien saarten suhteen. Podanen risteen sanot, että toimen pitää olla jatkuvammalla pohjalla. Kesäkuuhun asti jälleenrakentaminen, kuntouttaminen, declaración o del acuerdo alcanzado en Sendai hay una. Mitä Sendain sopimukseen tulee? Siellä saatiin aikaan sopimus neljästä toimintasuunnasta. Voimme käytännössä totata niitä katastrofiriskin ymmärtäminen. Olemme tässä vaiheessa koska olemme tehneet ehkäiseviä toimia, olemme perillä riskeistä, hallinnan vahvistaminen, jotta kriiseihin voidaan puuttua. Herra Sillari on osoittanut, että Tämästä, että on tärkeää, että paikalliset johtavat ja paikallisjärjestöt ovat mukana reagoidakseen luonnon katastrofeihin. Hallinnan vahvistaminen eri tasolla on tärkeää. Ja sen ihan paikallisella tasolla täytyy pitää huolta kestävyydestä, kriisin sietokyvystä – jotta kriisiin reagoimisen jälkeen keskitytään jälleen rakentamiseen. Sen tässä oli muuta asioita, joista ei ollut sopimusta, ja tämä viittaa aikaisempaan näkökohtaan, ja voi toivottavasti vain palata myöhemmin tähän asiaan. Täytyy pitää huolta, että kehitysyhteistyön ja humanitaarisen avun välillä on yhteyksiä. Molemmat täytyy yhdistää. Sen tässä ei tehty mitään rahoituspäätöksiä. Mutta oli vetoomus, että humanitaarisen avun rahoituksen suhteen Tämä on näin laajempaa paratus keskustelu ja sitä täytyy puhua Addis Abebassa, että haluaisin kiittää Defkoa ja Ekoa työstä, Defkoa ennaltaehkäisevästä työstä, Paljon kiitoksia nopeasta reaktiosta. Kiitos. Kiitos kaksi puheenvuoroa, Hoibruk ja Seller. Mutta täällä on pääjohtaja odottamassa, joten jos voi sitten puhua niin pian kuin mahdollista. Maria, ole hyvä. Hoibruk. Kiitoksia. Minä puhun ihan lyhyesti. Paljon onkin jo sanottu. Mutta se, minkä minulla erityisesti pisti silmään, on se, että koordinointi oli jälleen kerran ongelma. Se on asia, joka pitäisi ihan periaatteessakin pohtia, että miten tämä voidaan saada paremmin aikaiseksi. Aina kun on kriisi, meillä on koordinointiongelmia. Ja sitten eh, puhuitte paljon eh, katastrofisuojasta, eh, avusta. Se tulee olemaan suuri tulevaisuuden ala juuri näillä alueilla, koska ilmaston muutoksen mukana tulee todennäköisesti yhä enemmän katastrofeja ja niinpä tämä uudelleen rakentaminen pitäisi, jälleen rakentaminen pitäisi yhdistää katastrofisuojaan. Sanoitte, että ihmisillä ei ole taloja, asuntoja. Niiden rakennukset pitäisi rakentaa niin, etteivät ne jälleen romahda seuraavan katastrofin kohdatessa. Kiitos sitten Zeller, tekin olitte Sendaissa. Minäkin olin Sendaissa yhdessä kollega Guerreiron kanssa joka hyvin selkeästi kertoi konferenssin tulokset. Ja oli kovin traagista, että juuri näinä päivinä sykloni iski Vanuatuun, mutta pyytäisin, että jatkokeskustelusta käymme kehityksen vuonna, että Sendain tulokset ja se, mikä siellä sanottiin, otetaan mukaan keskusteluun. Meillä ei ole pelkästään rahoituskysymyksiä ratkaistavana tai Pariisin ilmastohuippukokous, vaan katastrofisuoja täytyy olla myös tärkeä osa kehitysstrategiaa ja tätä varten on hyvä pohja on luotu Sendaissa. Sendaissa yleinen mielipide oli se, että nimenomaan paikallisia alueviranomaisten sekä kansalaisjärjestöjen edustajat kehitysmaista ja kehittymistä maista valittivat sitä, että he eivät voi luottaa hallituksiinsa, kun on kyse katastrofeilta suojautumiselta tai katastrofiavusta, vaan että Kansalaisyhteiskunnan yhteistyö on otettava mukaan ja myös paikallisen aluetason pitää pystyä ennaltaehkäisemään katastrofeja, kun niitä syntyy sitten korjaamaan niiden haitat. Tämä koskee juuri tätä koordinointiasiaa. Sitten Vanuatu, olen nyt viime aikoina kuullut, että suurin ongelma, ja näinhän ulko suhdehallinnon ja komission edustajatkin sanoivat, on vesi. Ei ongelma ole tuo myrsky, se kyllä aiheutti paljon haittoja, mutta ongelma on se, että vesihuolto romahti ja vaikuttaa hyvin vaikealta viedä juomavettä kaukana oleville saarille – ja se ei sitten pian mahdollista ihmisille enää henkiin jäämistä, siksi kaikki yrittävät matkustaa pääkaupunkiin ja pääsaarelle ja silloin jälleen rakentamisessa täytyy ottaa huomioon se, että maatalous, maa myös korjataan ja se maksaa hyvin paljon. Me näimme sen Japanissa, miten se tehtiin tsunamin seurauksena vääryksien korjaamiseksi, että saarista tulee sitten äh, asumiskelpoisia ja sellaisia, että siellä voidaan maanviljelystä harjoittaa. Minun kysymykseni ulkosuudenhallinnolle ja komissiolle oli se, että se on hyvä, että pian reagoimme ja äh, annoimme rahaa, että asiantuntijat olivat paikan päällä, sekin oli hyvä asia, mutta kysymys kuuluu, onko Äh, Vanuatun hallitus todellakin äh, kyvykäs määrärahoista äh, luomaan toimenpiteitä, jotka todellakin auttavat ihmisiä paikan päällä. Valitettavasti minä olen kuullut, että on suuria ongelmia mm, akuutissa avussa siellä, ettei sitten käy niin kuin Haitissa kävi paljon suuremmassa määrä, että rahaa sinne kyllä meni, mutta maanjäristyksen jälkeen maassa ei ole mikään muuttunut ja silloin pitää kysyä itseltään, että minne ne rahat oikein valuivat. No niin, jos lyhyesti voitte minuutissa vastata sitten, meidän täytyy jatkaa. Kiitoksia. Voin vain yhtyä näihin kolmeen kommenttiin katastrofeilta suojautumisesta. Kuten sanoitte, tulevaisuus ei näytä ruusuiselta, kun ajatellaan ilmastonmuutoksen vaikutusta. Ja varmasti voimme odottaa sitä, että tulee enemmän luonnonkatastrofeja. Siksi onkin ihan järkevää investoida katastrofeilta suojautumiseen. Ja meidän täytyy vihdoinkin ymmärtää, että katastrofeilta suojautuminen on kaikkien asia. Ei ole kyse pelkästään siitä, että tämä on hallituksen tehtävä, vaan myös alue- ja paikallistasolla on näitä kapasiteetteja, niitä on siellä luotava ja se, mikä kävi ihan selvästi ilmi sekä Sendaissa että näissä ennalta konsultoinneissa maailman humanitaarista huippukokousta varten – että täytyy keskittyä kapasiteettiin paikan päällä ja täytyy ottaa mukaan muita sidosryhmiä, esimerkiksi yksityinen sektori. On erittäin tärkeää, että me kaikki työstämme tätä humanitaarisella os- osalla, tai humanitaariselta puolelta, mutta myös kehitysyhteistyöpuolelta, jossa sitten nämä suuremmat toimenpiteet on toteutettava sitten äh, Vanuatun hallituksen kyky toimia. Minä en nyt välttämättä vertaisi Vanuatua Haitiin. En myöskään sen suhteen, kuinka yhteistyöhalukkaita nämä hallitukset ovat. Ei, se ei ole verrattavissa eikä sekään, kuinka suuri tämä katastrofi oli. Se on selvää, että monissa tapauksissa koordinointi on aina ongelma, erityisesti Vanuatun kaltaisessa maassa, jossa ei ole kokemusta suurista katastrofeista ja humanitaarisesta avusta. Jos maailmanlaajuisella tasolla eh, YKssa on tällaiset apujärjestelmät, niin silloin Vanuatukaltaisessa maassa voidaan odottaa, että vaikeuksia syntyy. Minun on sanottava, että YK on humanitaarinen koordinointitoimisto tekee kovasti yhteistyötä Vanuatun hallituksen kanssa, jotta sitä voitaisiin tukea paremmin tässä koordinoinnissa. Kiitos pahoittelut, mutta aikataulu on tiukka. Kiitos selkeästä näkemystä siitä, mitä tapahtuu ja pitäisi tarkkailla, mitä tapahtuu. Ja toivottavasti pari vuoden kuluttua voimme sitten tarkistella asiaa uudestaan, kun no, DEFCO voi käsitellä muun muassa pitkäaikaisia kehityksiä ja, ja tämä liittyy myös siihen, mitä tässä käsiteltiin. Kiitos oikein paljon. Tämä kohta on nyt käyty läpi. Sitten viimeinen kohta tältä päivältä. Hetki pieni että pääjohtaja pääsee tänne sisään. Okay, colleagues, we are now moving to our siirrytään eteenpäin. Kollegat, viimeinen kohtaisuudesta laitopäivän osalta pahoittelut pääjohtajalle siitä, että joutui odottelemaan. Meillä oli paljon asiaa tänään valiokunnassa ja Ebola-keskustelu, sitä käytiin pitkään. Tiedämme, että tekin käsittelette asiaa paljon. Meillä oli hyvin tärkeä keskustelu tuosta aiheesta. Sen takia olemme vähän myöhässä aikataulusta, mutta joka tapauksessa te oli tänään puhumaan budjettituesta. Tiedämme, että tämä on eri asia kuin hanke, perustainen kehitysapu ja se perustaa mitä olen kuullut. No tämä on eri tapa, mutta se voi olla menestyksekäs tapa antaa kehitysapua, joten sen pitämättä puheitta annan puheenvuoron teille, pääjohtaja Fernando Frutuoso de Melo. Thank you very much, Chair. It's always... Paljon kiitoksia. Äh, puhunkin Portugalia. Ei. Kiitos kutsusta. Kutsunna on aina kunnia. Tuo ajatusta on paljon puhuttu. Aikaisemmassa keskustelussa valiokunnan puheenjohtajan kanssa puhumme tästä ja sanotaan, olisi ehkä kiinnostavaa puhua tästä vähän. Ja sitä mä nyt tässä teemme iltapäivällä. Lyhyt puheenvuoro puoleltani ja sitten aikaa kysymyksiin. Ensiksi haluaisin sanoa, että selviötyöstä on tullut tärkeää tuen muoto joukolle kumppanuusmaa, että olemme kumppanimaiden kanssa poliisit teistä ja vertailuarvoista. Meillä on politiikka-asiakirja ja kapasiteetin kehittäminen. Me tarkkaan seuraamme julkisten varojen hallintaa ja kun saavutetut tulokset on saavutettu, me siirrämme varoja suoraan kumppanimaan budjettiin saavutuksen mukaan, mitä näihin näiden tavoitteiden suhteen on saavutettu. Budjettituki kunnioittaa sitä periaatetta, että kumppanimaiden täytyy omistaa kehitysapunsa, politiikkansa. Se vahvistaa myös sekä julkiset että hallinto- kapasiteettia että valvontaa. Ja parlamenttien ja kansallisten tilintar- korkeimpien tilintarkaus viranomaisen toimintaa. Se vähentää avun transaktiokustannuksia. Valmista mieltä, että kumppanien tuki on tehokkaan keino, mutta porttituki ei ole mikään blankkosäkki. Siihen liittyy joukko äh, tukevia toimenpiteitä, erityisesti kansallisia ja sektoripolitiikkoja, joita toteutetaan jäsenmaissa. Äh, julkisen hallinnon, äh, hallinnon uusinut budjetin transparenssi ja makrotaloudelliset uudistukset. Maksut liittyvät äh, tulosakoisiin suoritusindikaattoreihin. Maksuja annetaan, kun sovitut tulokset on saavutettu. Budjetti toki vaatii nopeaa, joustavaa tukea maissa, jotka ovat siirtymävaiheessa, tai maissa, jotka kärsivät tilapäisessä sokissa – haavoittuvassa asemassa olevissa maissa. Se on tärkeää politiikan helpottamiseksi ja poliittisen vuoropuhelun kannalta kumppanuusmaissa. Se on myös merkittävää taloudellista merkitystä portfoliossa. 11 miljardia budjettitukisitoumuksia ovat lähes neljä ää, kehitysrahoituksen portfoliosta. EUn uusi budjetti tukipolitiikka on 2011 tiedonallon jälkeen kehittynyt ja 2013 tammikuussa hyväksyttiin suuntaviivat kestävä innovointi, joka antaa meille robustimman lähestymistävän budjettitukeen ja jäsenvaltiot tukevat sitä laajalti. Ensinnäkin tämä uusi politiikka on saanut vuoron molemmin puolesta tilivelvollisuutta. Mm Meillä on sektoriteen uudistamissopimuksia osana apua. Me olemme laadukasta julkisen sektorin apu, ää, äh, interventioita ja uudistuksia. Hyvän kehityksen sopimukset liittyvät ydinhallintajärjestelmään ja tukevat laajempia uudistuksia. Valtiorakentamissopimukset pyrkivät vakauttamaan maita, jotka ovat haavoittuvassa asemassa tyypillisesti konfliktielkässä tilassa. Näitä sopimuksia tehdään riskipitoisemmassa ympäristössä ja siinä pitää tasapainottaa riskejä ja odotettuja hyötyjä. Myöskin ei-intervention riski. Tällä tavalla me vakauttaneet siirtymävaiheen maita äskettäin mallisissa Tunisiassa, Ukrainassa ja viime vuonna Inäpissassa Madagaskarilla, Keski-Afrikan tasavallassa. Toisekseen olemme integroineet poliittisen ihmisoikeus, demokratia ja oikeusvaltia periaatteet näihin budjettitukijärjestelmiin. Budjettituen antaminen tai antamattomuus ei tehdä poliittisen sanan mukaan, vaan eri poliittisten ulottuvuuksien mukaan. Tilivelvollisuutta parantaa enemmän erityisesti ottamalla uusia tukikelpoisuuskriteereitä sekä budjettivalvonnan myötä. Tämä painostaa budjetin valvontaviranomaisten roolia ja tämä on myöskin hyöty kansalaisyhteiskunnan osattamisesta Rakenteinen kehikko, jolla pyritään vähentämään budjetin tukiriskejä, on mahdollistanut sen, että meillä on budjettitukijärjestelmän riskiportfolio. Me pyrimme riskivähentämistoimin kautta organisaation. Me pyrimme helpottamaan strategista päätöksentekoa. Keikka on mahdollistanut myös sen, että yksinkertaistamme menettelyitä alhaisemman riskin budjettituki toiminnassa. Nyt keskitymme riskin minimointiin ja tulosten seurantaan, niin että riskin vähentämistoimet, joita delegaatiot maissa tunnistavat, keskittyvät olennaisiin alueisiin. Tämä perustuu riskin vähentämiseen terveeseen analyysiin ja että riskejä vastaan saadaan selkeitä tuloksia. Olemme painottaneet budjettituen hallinnointia erityisesti lomalla budjettituen ohjauskomitean, jonka puheenjohtaja itse olen. Ja siinä on johtavaa hallinno, hallinnointia DG Ekfenistä ulko EASsta ja me pyrimme parantamaan politiikan johdonmukaisuutta meillä oli joukko monimutkaisia tapauksia, kuten Ghana, jossa maksuja pidetettiin, kun maksatalous ei ollut tasapainossa, ja Uganda, jossa meillä oli huolia ihmisoikeuskysymyksistä voimakkaasti homoseksuaaleja ja syrjivää lainsäädäntöä. Ei ole myöskään identifioinut budjettitukeen liittyvää koordinoitajaa avain kumppaneiden kanssa EU-jäsenmaat, Maailmanpankki, alueelliset kehityspankit ja kansainvälinen valuuttarahasto. Jäsenvaltiot ovat ilmaisseet voimakasta tukea, kiinnostusta, erityisesti politiikkaa, dialogiin ja riskianalyysiin. Budjettitoimen puitteissa meillä on voimakkaampi tulospainotteisuus. Me olemme pioneereja tuloskeskeisyydessä, jossa maksut keskittyvät tulosten saavuttamiseen – nyt me pyrimme tulosten suhteen strategisempaan lähestymistapaan. Ensinnäkin budjetin tuen syvälliset analyysit ovat antaneet meille näyttää tuen myönteistä vaikutuksesta. Synteesiraportti, raportissa käsitellään seitsemää budjettia tukia arvioita. Siinä todetaan, että budjetti tuki on lisännyt palveluiden kattoa ja käyttöä erityisesti koulutuksessa ja terveyspalveluissa. Julkisen sektorin rahoitushallinta on merkittävästi parantunut ja politiikkauudistuksia, makrotalouden suorituskyky on parantunut, seurattavuus on lisääntynyt, valvonta on lisääntynyt ja oikeudelliset raamit lahjonnavastaisessa toiminnassa ovat lisääntyneet. Analyysimme osata, että tuloksia täytyy jatkuvasti seurata osana portfoliota DEFCO seuraa läheisesti budjettituen tukimaiden kehitystä. Ja silloin pistävän nähdä, miten budjettitukimaat pärjäävät muiden EU- tuen saajan kanssa. Neljä kuvaa osoittaa tämä. Ensimmäinen osoittaa EUn budjettitukimaat ovat saavuttaneet korkeampia ja nopeampia köyhyyden poistamisasteita, nopeuksia ja vähemmän epätasa-arvoa. Molemmissa kuvissa nähdään, että edistäminen oli nopeampaa ja syvempää maissa, ja se työskentelemme budjettituen kanssa. EUn maat ovat vähemmän velkaantuneita. Tässä näitä velkaantuneita asteita, jotka saavat EU-apua. Näette helposti, että budjettitukimaat ovat vähemmän velkaantuneita. Ja neljänneksi EUn budjettitukimailla on vaimankaan tehokkaampaa julkisen sektorin hallintajärjestelmiä ja ne paranevat koko ajan. Toinen kiinnostava johtopäätös tästä arvioinnista on, eh, tukimailla on korkeampi ja paraneva korruptiohallinta, korruptioaste. Olemassa olevien indikaattorien mukaan ovat paljon alhaisempia budjettimaa tukimaissa – kuten verrattuna muihin avun toteuttamismaihin. Nämä ovat silmipistäviä tuloksia, ja ne eivät merkitä sitä, että budjettiapusi yksin olisi toteuttanut nämä tulokset, mutta se sitä ne tukee näitä maita oikeaan suuntaan. Ja se toteaa, että budjettituella on vaikutuksensa näihin tuloksiin. Ja lopuksi voimme todeta jatkuvaa äh, parantamista menettelyssä budjettituki-toimien virheaste on laskenut 2094 virheeseen 2014, niin kuin tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta nähdään. Paremmin rakenteista budjettitukipolitiikka merkitsee sitä, että olemme hyvin valmistautuneita 2014-2020 kauden ohjelmointiin ja budjettituolla on todennäköisesti merkittävä asema saavuttaen huomisen se toimintakeinona muistaen, että päätökset tehdään tapauskohtaisesti. Budjettituolla ei ole mitään sitoumustavoitetta. Valtion rakentamissopimukset ovat asettaneet arvoonsa joustavana keinona antaa nopeaa tukea ha- haavoittuville valtioille. Niillä on yhä merkittävä rooli, niin kauan kuin jäsenvaltiot tukevat tätä. Me vahvistamme tuloskehikkoa ja kommunikoimme laajemmin saavuttamia tuloksia. Tällä alueella erityisesti pitäisi olla yhteistyötä mikä tak- takaisin, että toim vaikutukset oikeassa oloissa tunnistetaan. Tämä on olennainen osa 2015 jälkeisellä esityslistalla ja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisen kannalta ja yhdeltä meidän täytyy pitää huolta, että voimme käyttää tehokkaasti budjettitukea. Komissio odottaa Euroopan parlamentin täyttä tukea ja olemme palveluksessanne selitysten antamiseksi ja kysymyksiin, vastaamiseksi. thank you very much. Kiitos paljon tuosta yleiskatsauksesta. on hyödyllistä, sillä kollegat ovat ottaneet esille näitä asioita, jotka liittyvät budjettitukityöhön. Ihmiset kannattavat tätä kyllä, joten on hyvä saada tietoa lisää. Vielä kaksi puheenvuoropyyntöä. Ensinnäkin Norbert Noiser ja sitten Maria Hoibruk. Ja sitten minä itse vielä. German. Um, ähm, viel, okay. uh, vielen Dank. Paljon kiitoksia näistä eh, tästä esityksestä, mutta nyt minua eh, muistin kovasti, muistutti kovasti sitä, mitä tapahtuu, kun kirkossa saarnataan, niitä ne ihmiset, joita saarna koskee, eivät siellä kirkossa istu. Ja näin on nytkin, on paljon kriittisiä ääniä, jotka vastustavat budjettitukea eh, tulokset, eh, jotka eh, näytitte, tukevat minun näkemystäni siitä, että budjettituki on väline, jota olemme tähän asti käyttäneet menestyksekkäästi ja nyt arvioinneilla se, tämä se saa perustelut sille, että, että se on todellakin hyvä väline. Niin selvä tulokset eivät ole, koska nämä erot, jotka tilastoissa näkyvät, eivät ole niin valtavia, mutta silti luulen, että budjettituki on erittäin tärkeä väline, jotta siellä, missä hallituksen työ paranee, jossa valtiorakenteet syntyvät, niin siellä me, se on kyllä hyvä väline. Me kuitenkin tarvitsemme jatkossakin hyviä argumentteja, jotta voisimme vastata kriitikoille jotka nostavat esiin yksittäisiä tapauksia, joissa budjettitukea on annettu vähän kyseenalaisin perustein, jossa lopputulokset eivät ole riittäviä ja sitten argumentoidaan yleisesti, että EU-budjettituen kautta tukee myös vaikeita korruptoituneita hallituksia. jos me voimme listata useita hyviä esimerkkejä siitä, kuinka budjetituki on kehittynyt ja kuinka se on johtanut siihen, että maa vakautuu ja pystyy tekemään parempaa hallitustyötä ja että ihmisten tilanne siellä paranee, niin silloin teemme mielestäni hyvin. Joten minä todellakin toivoisin, että konkreettisin esimerkkein vastaisimme kriitikoille. Minä olen vakuuttunut budjettituen puoltaja ja meidän valiokuntana, valiokunnan jäseninä on aina oltava aktiivisia kaikkia niitä kriitikoita kohtaan, joita täällä Euroopan parlamentissakin on. Kiitoksia. Ja herzlichen Dank. Sydämelliset kiitokset. Niin, Ehkäpä nyt kuulostaakin siltä, kun minä olen, olisin kriitikko, kun minä tällaisen esimerkin täällä nostan esiin, mutta ei tässä ole kyse siitä, että haluaisin kritisoida budjettitukea. Minä haluaisin vain ymmärtää sitä paremmin, koska olen uusi täällä parlamentissa ja valiokunnassa. Gaana on sellainen esimerkki, jossa viime vuosina rahoituskaudella 2008 13 on annettu budjettitukea ja Siinä oli kyse yli 244 miljoonasta eurosta. Ja viime vuonnahan tuo budjettituki keskeytettiin, koska siellä oli korruptiota, koska tukea käytettiin asioihin, joihin sitä ei olisi pitänyt käyttää, koska siellä nousi esiin veroskandaali. Nyt minua kiinnostaisi tietää, mikä tilanne Gaanassa nyt on, mutta myös yleisesti kuinka budjetitukea valvotaan, miten varmistetaan, että määrärahat eivät päädy korruptioon, miten varmistetaan, että niitä käytetään köyhyyden torjumiseen, talouden parantamiseen paikan päällä? Miten varmistetaan, että nämä määrärahat hyödynnetään tehokkaasti? Minä olen uusi täällä, haluaisin ymmärtää asiaa paremmin ja mielestäni olisi hyvä, jos tämä vähän tarkemmin selitettäisiin. Enrique. Kiitos Enrique. Sí, gracias. Kiitos. No, minä kannattaan budjettitukea. Viime toimikaudella olin esittelijänä erässä mietinnössä – Siinä käsiteltiin näitä kysymyksiä, budjettitukikysymyksiä. Mielestäni tiedot, jotka olemme täällä saaneet kuulla, näyttävät selvästi, että yleisesti ottaen tämä apu on toiminut hyvin tässä tapauksissa. tapauksissa näin ei ole ollut, mutta ainakin keskimäärin huomataan, että tulokset ovat myönteisiä. Ja no, mitä tulee korruptioon, tämähän on tärkein kysymys, voitaisiin miettiä, että budjettituki on äh, riskipitoinen väline, se sitä saadaan käyttää korruptioon, koska on vaikeaa äh, tehdä indikaattorit täysin objektiivisia ja korruption kohdalla voidaan todeta, että maat, jotka ovat saaneet apua, ovat maita, joissa on vähemmän korruptiota. No ehkä alussa oli jo niin niin, että kyse oli maista, jossa on vähiten korruptiota, mutta tapauksessa dynamiikka ei ole osoittanut sitä, että korruptio olisi muuttunut, korruptio olisi lisääntynyt, vaan päinvastoin. Kuitenkin minä haluaisin äh, palata erään osioon, jo mainitsit nämä riskit, eli miten ehkäistä tiettyjä riskejä, ne välttämättä liity korruptioon, vaan ne liittyä siihen, että miten kansalliset hallitukset suht, saattavat suhtautua mielivaltaisesti tiettyihin asioihin verrattuna hallituksiin, joissa toiminta on hajautetumpaa. Saattaisi olla väestönnousia, jotka tarvitsevat enemmän apua kuin toiset. Tai jos mitä tiettyjä alueita, voitaisiin kuvitella, että maat, joissa poliittiset enemmistöt, taloudelliset enemmistöt eivät välttämättä vastaa poliittista tilannetta, niin siellä tämä varojen jako saattaisi olla asymmetristä, mielivaltaista, kun näitä varoja jaetaan. Tämä ei siis välttämättä vastaa tämän maan tarpeita. Ja miten sitten samalla voidaan varmistaa sitä, että hallinnointia vahvistetaan kaikilla tasoilla. Tämäkin on yksi tavoitteista, kun ajatellaan EUn tarjoamaa apua, joten miten työstää näitä riskiin liittyviä kysymyksiä. Ottan huomioon, että väline saisi aikaan hyviä tuloksia ennemminkin. Kiitoksia. Onko kysymyksiä muilta kollegoilta? No ei. Haluaisin itse kysyä siitä, että miten nämä maat valitaan, joille annetaan budjettitukea, mitä kriteerejä käytetään, mikä maa voi saada budjettitukea. Maria Hoibruk kysyi jo tästä tapauksesta, josta keskustellaan osana vastuvapausraporttia täysistunnossa. Eli tästä keskustellaan. Hän siis kysyi tästä Gaanan tilanteesta. Lisäksi Kysyisin siitä, että muut lahjoittajat käyttävätkö ne budjettitukea, esimerkiksi Yhdysvallat, Japani, niin antavat, maksavatko ne budjettitukea, miten tämä kaikki toimii. Ja lopuksi, voisitko sanoa pari sanaa siitä, miten pitkä aika, pitkän aikavälin, no siis me saamme eri mietinnön verotuksesta. Yksi asia on, että miten veroja kerätään ja varmistetaan, että verot päätyvät oikeaan paikkaan joten tuemmeko näin ollen palvelujen kehittämistä, jotta varmistetaan esimerkiksi se, että pitkän aikavälin hyödyt toteutuvat näissä maissa, jotta ne voivat hoitaa itse omat asiansa. Tiedän, että tietysti Länsi-Afrikan valtioissa, ne puhuttiin jo Aibalasta aikaisemmin siellä, halutaan enemmän budjettitukea, jotta voidaan itse johtaa näitä terveyden, huoltopalveluja. Ja miten varmistetaan täydentävyys, miten varmistetaan, että maa X tarvitsee terveysbudjettiin varoja, joten tuemme sitä budjettia, jotta he voivat siirtää rahaa muuhun budjettikohtaan. No, onko, liittyykö tähän täydentävyyttä? No okei, okay. otetaan tiettyyn budjettiosaan tietty prosenttimäärä ja me sitten tarjoamme sen. No, voidaanko näillä sanoa, että älkää laittako rahaa terveyssektorille, vaan muuhun terveyskohtaan. Miten tämä kaikki toimii? Well, thank you very much for this. Uh, Kiitoksia kovasti näistä mielenkiintoista kysymyksistä. Pyrin selvittämään, selvittämään ja selkeyttämään näitä eri kohtia. No ensinnäkin voisin sanoa, että olemme juuri lanseranneet tuloskehykset, joita voidaan soveltaa kaikkiin avun tapoihin, mukaan lukien budjettituki. Ensimmäinen raportti tulee tämän vuoden lopussa. tämä on ensimmäinen vuosi, kun raportti laaditaan. Sitten jatkossa se on systemaattista. Ja olemme ottaneet käyttöön eri indikaattoreita eri ohjelmille. Näiden myötä voimme suhtautua paljon konkreettisemmin näihin lopputuloksiin sen sijaan, että olisi ainoastaan yleisarvio tästä politiikasta. Tämän myötä voimme siis mitata tarkemmin ja suoremmin, mikä vaikutus on sillä, että kuinka monta lasta pääsee kouluun, naisten terveydenhuoltoon ynnä muut. Tämä voidaan siis tehdä systemaattisesti. Ja tässä tapauksessa budjettituki totta kai on esimerkki siitä, miten tämä kaikki on helpompaa, sillä monet näistä tavoitteista asetetaan etukäteen. Ja se on yksi tämän toimintavan hienouksista. Yleisesti ottaen sanoisin, että me panemme täytäntöön esimerkiksi apua käyttäen neljä viittä eri tapaa on budjettituki, sitten täytäntöpano kansainvälisten järjestöjen toimesta, sitten täytäntöpano virastojen kautta jäsenvaltioissa sitten perin, perinteiset hankkeet, hanketuet, siinä rahoitetaan tiettyä hanketta, siitä tulee tarjouskilpailu ja sitten maksetaan ennakkoja ja sitten myöhemmin laskut. Budjettituki vastaa tietääkseni tai se yhtä tärkeimmistä tavoitteistamme kehityspolitiikassa. Sen myötä pyritään auttamaan maata siinä, että voit hoitaa itse omat asiansa budjettituen avulla me annamme oman panoksemme tuohon asiaan suoraan ja mikä on huomattu on, että budjettituen hallinnointi vaatii sitä, että kehitetään paljon tiukemmat ja voimakkaammat varainhoitosäännöt noissa maissa. Ja tämähän on hyvä asia, sillä se vahvistaa näiden maiden valmiuksia. No käytän Gaanan tapausta esimerkkinä ja vastatakseni kysymykseen ja näytän, miten tämä asia toimii. Tämä on mielenkiintoinen tapaus eri syistä. Se budjettituki näkökulmasta lähtien siitä hetkestä, jolloin on näyttöä siitä, että on tiettyjä sääntöjen vastausuuksia – niin sitten maksut lakkautetaan tai jäädytetään. Maksut jäädytetään ja sitten Kaanan viranomaisille kirjoitetaan, että on tiettyjä ongelmia liittyen tähän tai tuohon hankkeeseen, jäädytämme maksut ja emme jatka, jos tietty määrä korjausliikkeitä ei tehdä. Jos ette siivoa tätä sotkua, jos ette näytä meiltä tämä hanke No, ne, jotka vastaavat tästä hankkeesta, on asetettu vastuuseen teoistaan. Ja no ei ainoastaan sen hankkeen kohdalla, vaan myös muissakin. Siis koko budjettituki jäädytetään tässä tapauksessa. Eli on yli 200 miljoonaa euroa budjettitukea Ghanalle tällä hetkellä, joka on jäädytetty toistaiseksi lopputuloksena. Ganan hallitus tällä välin on ryhtynyt tiettyihin toimenpiteisiin, jotta se voisi sivuta tuon sotkuun. Ja he ovat ryhtyneet tiettyihin askeliin, mitä tulee budjetin hallinnointiin, avoimuuteen budjetissa. Ja nyt on lähinnä tilannetta, jos todennäköisesti päästään päätelmään, että voidaan jälleen luottaa Kaanan viranomaisiin. Jos puhuttaisiin perinteisistä eh, hanketuista näin ei voitaisiin tehdä, sillä budjettituessa – annetaan maksuja sitä vastaan, että tiettyjä saavutuksia nähdään. Esimerkiksi mitä tulee politiikkaan, julkiseen hallinnointiin ja yleiseen ihmisoikeustilanteeseen. Ja tähän liittyy myös riskianalyysiä, mutta sitten päätelmä on, että asia voidaan tehdä tai ei, tai sen myötä tulee uusia ehtoja. En tiedä näettekö sen täältä käsin, mutta jokainen budjettukipäätös, siihen liittyy tällainen maan riskiprofiili ja riskianalyysi, eli kenttäväestömme tekee analyysin, analysoidaan, jos asiat menevät parempaan suuntaan tai eivät, ja sitten on grafiikkaa siitä, mitä ovat pääongelmat. Ja nämä ongelmat sitten, niiden perusteella ryhdytään toimenpiteisiin, joiden avulla kaikki nämä elementit voidaan ottaa huomioon. Toistan. soitamme maksut vasta sitten, kun huomaamme, että nämä mittapuut, nämä tietyt tavoitteet on täytetty. Jos sovitaan budjetukiohjelmasta, muun muassa sille, että se kohdennetaan terveyspalveluihin tai koulutukseen, niin on tiettyjä mittapuita, tiettyjä tavoitteita, jotka menevät vieläkin pidemmälle. Jos tavoite on vahvistaa politiikkoja, niin siinä mielessä, no nyt käsittelen tämän täydentävyyskysymyksen, sillä kyseessä siitä, että rahoitetaan jo olemassa olevaa, vaan, täydennetään, vaan rahoitetaan sitä, mikä menee vieläkin pidemmälle. Emme tietenkään tiedä, jos euromme menevät terveyteen tai muualle, sillä – tilanne on hankala, mutta voimme arvioida, jos budjetti on täyttänyt tietyt terveystavoitteet. Ja sitten, jos ehdot täyttyvät, niin maksu suoritetaan, jos ei, niin ei. Ja tämä myös lisää vuoropuhelun vaikutusta, ei ainoastaan poliittista vuoropuhelua, vaan politiikkavuoropuhelua. Ja tämä on huomattu Gaanassa, Ugandassa viime vuonna, Tansaniassa – jossa maksuja on jäädytetty korruptioskandaalin takia. Se liittynyt budjettitukeen, mutta yksityistämishankkeeseen. Ja se vaikutus, joka tällä määrällä on, budjettiin ajaa hallituksen siihen, että he keskustelevat avoimesti kysymyksistä kanssamme. Tämä on huomattu. Emme väitä, että tämä on ihmelääke, mutta Kokemuksemme osoittavat, että korruption tasot ovat alhaisemmat kuin äh, hankkeissa, tukihankkeissa. Ja tämä vastaa paremmin päätavoitetta, joka on se, että nämä valtiot voivat ottaa kohtalon omiin käsiinsä. Kuten jo mainitsin, on olemassa kolme eri budjetukitapaa. On hyvän hallinnoinnin sopimukset, valtion rakentamissopimukset ja näitä sovelletaan maan tilanteen mukaan. Esimerkiksi tämä State Building Contract, tätä käytetään hauraisiin valtioihin. Näin tuetaan perusrakenteita muun muassa ja Nämä hankkeet pitää suunnitella ja tarve pitää analysoida hyvin tarkkaan. Ja muissa maissa sitten rakenteet saattavat olla vankempia ja siellä voidaan käyttää eri tapoja, jossa varoja kohdistetaan tarkemmin eri toimialoille. Tätä jäsenvaltiot kannattavat useimmiten, mutta kaikki eivät sitä käytä. Osa jäsenvaltioista tai monet jäsenvaltiot suosivat edelleen sitä, että asioita pannaan täytäntöön kansallisten virastojen toimesta tai että käytetään hanketukia. Mutta Maailmanpankki ja Ranska tai Tanska esimerkiksi ovat myös mukana hankettu, budjettituessa. Tälle on hyviä ja huonoja syitä. Jotkut suosivat sitä, että investoivat hanketukeen, koska heistä tämä soveltuu paremmin heidän omiin tavoitteisiinsa, jotka liittyvät kehityspolitiikkaan. Eli meillä etuna on se, että meillä ei ole tämän tapaisia suoria intressejä, että me paljon avoimempia ja meitä kiinnostaa paljon enemmän se, että että kehitetään yleisesti näiden maiden tilannetta. Kaikki tiedätte, mistä puhun. Uskoisin, että olen vastannut useimpiin kysymyksiin. Jos en, niin vastaan vielä mielelläni. is waving at me, telling me that. Kukaan ei heiluta kättään ja oli sitä mieltä, että ette vastannut kunnolla kysymyksiin, joten varmaankin kaikki tuli katetuksi. Kiitos kovasti ja tämä on tärkeä osa kehitysapua, niin kuin Norbert sanoi, sääli, että jotkut ovat olleet hyvin kriittisiä, eivätkä ole täällä tänään, mutta nyt meillä on nämä tiedot, jotka voimme jakaa muiden kanssa. Ja ehkä nämä kalvot voidaan lähettää sitten kollegoille, jotka eivät ole paikalla täällä. Näin ollen kaikki saavat ne. Ja niin kuin Maria Hoibruk sanoi, niin no, te tulee meidän ongelmiin, meidän pitää tutkia niitä, esimerkiksi Gaanan tapaus. No, siitä puhuttiin täällä jo meidän tulee olla valppaita myös meidän ongelmien suhteen tätä tarkkailla jatkossa, joten kiitos oikein paljon, että tulitte paikalle tänään. Kiitos. And colleagues to say that, uh... Kollegat, koordinaattoreiden kokous huomenna aamulla kello yhdeksän, mutta kaikille muille aloitamme vasta 10.30. Hyvää iltaa, kiitoksia.